Good morning, colleagues. Shall we start? If take our seats. Huomenta, kollegat. Voidaanko aloittaa? Voitteko istutua alas? So colleagues, we start this morning with a, uh, a joint Kollegat, aloitamme nyt Libe ja FEM valiokuntien yhteiskokouksen, jonka aiheena on ihmiskauppa. Tervetuloa apulaispuheenjohtaja. Toimimme puheenjohtaja tänään yhdessä. Muistutan lyhyesti, mistä on kysymys. Viime maaliskuussa komissio esitti esityksen ihmiskaupan torjumista koskevaksi sopimukseksi ja samalla kuvottiin puitepäätös vuodelta 2002, koska Ihmiskauppa on näiden kahden valiokunnan yhteisvastuulla päätettiin, että pidetään yhteinen menettely, yhteismenettely asianomaisen säädöksen perusteella. Lainsäädäntöprosessi komission maaliskuun ehdotuksen pohjalta jatkuu edelleen ja 10.6. pidettiin seminaari tästä aiheesta ja tänään Liben ja Femin valmistelijat Anna Heti ja Edith Bauer esittelevät tätä ehdotusluonnosta ja muistutan jäseniä, että tarkistusten määräaika on 22. heinäkuuta kello 12. Ja alustava äänestys pidetään syyskuun toisena. Ellei rouva Svensson halua esittää jotain, no niin, silloin esit- pyydän tänne paikalle kaksi esittelijää, rouva Hed. Tack så mycket ordförande. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinkin haluan kiittää kaikkia, jotka ovat myötä vaikuttaneet tähän, ovat tehneet erinomaista työtä tämän ihmiskauppaa koskevan lainsäädännön parinta. Ja lisäksi kaikki assistentit ovat tehneet erinomaista yhteistyötä kanssamme. Meillä on siis yhteinen mietintöluonnos, jota esittelemme yhdessä. Mielestämme artiklan 51 mukainen yhteistyö on mielestämme sujunut hyvin. Meidän mietintömme perustuu siihen päätöksen, joka tehtiin joulukuussa. Mielestämme torjuva työ, ehkäivä se työ on hyvin tärkeää. Me emme koskaan pääse eroon ihmiskaupasta, emmekö tarkastele sitä, mistä ihmiskaupassa on kysymys. Ehdotus, joka ähm, vähentää kysyntää, on kovemmat rangaistukset ja mahdollisuus äh, muihin toimenpiteihin. Ehdotuksessa on ehdotetaan vähimmäis- ja enimmäisratkaistuksia rangaistusten kiristämistä 12 vuoteen. Ja myöskin nämä tuotot täytyy käyttää vahingonkorvauksiin ja uhrien annettaviin korvauksia. Tässä mm, jos uhrina on lapsi, silloin täytyy aina kaiken päätöksenteon perustua lapsen parhaaseen. Lisäksi eh, eh, uhrien täytyy saada ilmaista oikeustukia. Ja tämä on itsestäänselvä asia. Uhrin vahvempi suoja on aina ta- ainoa tapa puuttua tähän ihmiskauppaan. Jotta eh, pystymme torjumaan ihmiskauppaa, tehokkaasti meidän täytyy tarkastella sitä siirtolaisuuden maahanmuuton äh, näkökulmasta. Tässä muutosesityksessä viitataan myöskin puitepäätökseen asumisluvasta, äh, joka myönnetään kolmansien maiden kansalaisille. Ja me olemme myöskin äh, korostaneet sitä, että ihmiskaupan uhreja ei aina koskaan pidä lähettää takaisin – Lisäksi torjuntatyö edellyttää parempaa yhteistyötä ja mahdollisuutta tietojen keruuseen EU-maiden sisällä niin, että tällä hetkellä meillä ei ole tähän mahdollisuutta ja on vaikea saada kokonaiskuvaa ihmiskaupasta. Tilastotietoja täytyy, löytyy myöskin koskien niitä, jotka ovat saaneet tuomion ihmiskaupasta ja jotka ovat syytteessä ihmiskaupasta. On valitettavaa, että jäsenvaltiot, jäsenvaltioita vain kehoitetaan ryhtymään toimiin tällä alalla ja tästä syystä olemme ehdottaneet artikla 15.4 olisi sitova. Komissio ehdottaa, että että jäsenvaltiot valvovat tätä tilannetta. Me sanomme, että jäsenvaltioiden täytyy kriminalisoida tämä toiminta ottaen huomioon se, että ihmiset ovat ihmiskaupan uhreja. Tämä on linjassa EUn lainsäädännön kanssa sen suhteen, että tässä maksetaan myöskin uhreille. On tärkeää ottaa huomioon nämä asiat ja ottaa esiin nämä asiat. Kiitoksia. Okay, thank you very much. Kiitoksia. Rouva Power, olkaa hyvä. Thank you so much. Kiitoksia. Mitä voisin tähän lisätä? Haluaisin kiittää sihteeristöä, erittäin tehokkaasta yhteistyöstä ja kiitos myöskin Annalle hyvästä, hyvästä yhteistyöstä. Tämä nyt ei ole kovinkaan tavallista säännön 51 alla, mutta tällä kertaa se toimi kyllä erittäin hyvin. Haluaisin vielä lisätä tähän muutaman lisäkommentin. Ehm, ihmiskauppa kauppa on vielä tällainen vähän riskinen korkeatason asia. Ja tällä hetkellä Euroopan unionin lainsäädäntö ei ole vielä tarpeeksi tehokasta tällä kentällä. Ikävä kyllä se ei ole tarpeeksi tehokasta eurooppalaista lainsäädäntöä. Mutta kuinka voisimme muuttaa tämän tilanteen? Kuinka voisimme nostaa riskiä ja tehdä tästä vähemmän houkuttelevaa. Kuulemistilaisuuden aikana ja sen jälkeen ja käydyissä keskusteluissa Euroopan edustajien kanssa, jos ei muuteta ympäristöä niin, että tästä tulee vähemmän houkuttelevaa, että, että Euroopan lainsäädäntö ää, ei kannusta tähän näin, niin tämä ei ole tehokasta. Joten päätimme sitten enemmän kiinnittää huomiomme uhreihin. Ja on tarpeen luoda ehkä e, kovempia seuraamuksia. Tämän takia palasimme tähän ensimmäiseen komission erotukseen. Ja lisäsimme tänne myöskin uuden tyyppisiä seuraamuksia. Ja ihmettelenkin sitä, miksi tätä on tehty aikaisemmin. Vaikka varojen e, takavarikointi ihmiskaupan varojen takavarikointio on yksi tällainen väline. Tämä olisi varmaankin tärkeä askel, jotta riski nousee, tai riski kasvaa näillä eh, ihmiskauppiaille. Ja mikä asia meidän pitää vielä ottaa huomioon? Aikaisempi lainsäädäntö siinä katsottiin lähinnä uhreja, tulevat kolmansista maista. Nyt tilanne on muuttunut täysin. UNHCn raportissa todettiin, että vuosittainen ihmiskaupan määrä on 70 000 Euroopan unionin alueelle. Mutta emme tiedä kuitenkaan, kuinka monta tuhatta on näistä sitten ihmiskaupan uhreja EUn sisällä – ja tämä onkin nyt uusi trendi. EUn sisällä on tuhansia ja tuhansia uureja, jotka tulevat siis, ovat, lähtö, lähtöisin jäsenvaltioista. Minulla on hieman sellainen käsitys, että tämä tilanne pitäisi ottaa enemmän huomioon. Toinen uusi trendi on lasten kauppa ja pakkotyövoiman kauppaaminen – Tämän takia täällä on myös erityismääräyksiä, jotka ottavat huomioon juuri nämä kaksi mainitsemaani asiaa. Mitä me olemme vielä lisänneet tähän luonnokseen, oli tällainen eurooppalainen koordinaattori. Me pyydämme, että myöskin kansalliset koordinaattorit riippumattomia henkilöitä tai toimijoita. Ja meillä on myös sellainen tunnemme myöskin tietoja tähän liittyen, että jos ei ole eurooppalaista koordinaattoria, niin eurooppalaisten eri politiikkojen koordinointi ja eurooppalainen koordinaattori, joka koordinoisi näitä kansallisia koordinaattoreita, olisi välttämätöntä. Tiedämme, että täällä on olemassa tiettyjä komission aloitteita, jotka menevät tähän suuntaan. Myös neuvosto on tehnyt tämän tyyppisiä ehdotuksia tällaisen viranomaisen tai toimijan perustamiseksi. Mutta meidän mielestämme täällä pitäisi olla korkeampia asemaa, joka annettaisiin lainsäädännössä. Eikä tämä ole sellainen asia, jota jota voitaisiin unohtaa, vaan kyllä tämä olisi oikea askel oikealle tielle. Hyvä askel esimerkiksi yhteydessä siinä se, joka Anna mainitsi juuri täällä, että meillä on se sama metodologia, kun kerätään ihmiskauppaan liittyvää tilastotietoa. Täällä on jotain pieniä muutoksia, mitä me olemme tehneet luonnokseen, mutta minulla on sellainen käsitys, että näistä voidaan keskustella myöhemmin. Kuitenkin uskon, että nämä ovat, nämä ovat ne tärkeimmät muutokset, joita pyrimme tekemään, jotta teemme lainsäädännöstä tehokkaampaa. Odotamme innolla keskustelua ja myös tarkistuksia kollegoilta, joita voimme parantaa ja kehittää luonnosta. Haluaisin esittää vielä yhden kysymyksen. Koska tietenkin odotamme innolla hyvää yhteistyötä komission kanssa ja puheenjohtajavaltion kanssa. Haluan kiittää molempia toimielimiä hyvästä yhteistyöstä. Me tässä ehdotuksessa pyrimme siihen, että katsomme tällaisia väliaikaisia oleskelulupia. Ja meillä on tietoja, että komissio tulee tekemään jonkun tutkimuksen. tämän direktiivin täytäntöönpanosta. Mutta meillä on kuitenkin sellainen kuva, että olisi tarpeen vielä tarkastella uudestaan tätä direktiiviä. Kysymykseni komissiolle onkin, että voimmeko luottaa siihen, että väliaikaisen oleskeluvan direktiiviä tullaan katsomaan uudestaan? Uh- Kiitoksia kollegat. Meillä on 35 minuuttia aikaa ja minulla on jo neljä pyyntöä. Pyytäisin komissio, mutta myöskin kahdeksan puheenvuoropyyntöä 90. Pyydän komissioa esittelemään, komission neuvostoa käyttämään hyvin lyhyen puheenvuoron, enintään kolme minuuttia, nostamaan esiin kaikkein tärkeimmät asiat. Sitten avaamme yleiskeskustelun ja pyydämme esittelijöitä pitämään loppupuheenvuoron. Meidän täytyy päättää kokous kello 10, koska silloin Belgian puheenjohtajavaltio edustaja tulee paikalle, joten pyydän teiltä itse kuria. Ensin siis Daniel Flo neuvoston puheenjohtajiston puolesta. Kiitos puheenjohtaja. Niin tosiaan ihan lyhyesti selostaisi tätä asiaa. Neuvosto on tietysti kovasti iloissaan tämän direktiivin käsittelystä. Tämä on äärimmäisen tärkeä asia kaikkien jäsenvaltioiden kannalta. Neuvosto on kovasti ilahtunut myös siitä, että tämä talo on tehnyt niin kovasti työtä tämän asian eteen. Ja että teillä on olemassa jo tällainen lausuntoluonnos, josta voidaan keskustella. Me olemme ilahtuneita myös näiden kahden esittelijän yksityiskohtaisesta työstä ja siitä, että kokonaiskuva on parlamentin kannalla sama kuin neuvostossakin. Ja sitten jos ajattelen nyt neuvoston kantaa, me olemme tehneet aika nopsasti työtä asian eteen, koska me olemme hyväksyneet tämän kolmas päivä kesäkuuta neuvostossa. Tämä yleiskatsaus koskettelee kahta tärkeää asiaa tätä edellistä puitepäätöstä ja sitten tietysti myös sitä, että me laajennamme ihmiskaupan käsitteettä ja tämä, tähän tietysti myös liittyy tuo pikkuinen kohta, johon haluaisin kiinnittää huomiota, esimerkiksi käyttäjien rikolliseksi tekeminen. Tämä on hyvin hankala asia, sillä tämä on aika vähän tunnettu asiakokonaisuus jäsenvaltioiden lainsäädännössä, ja todisteiden aikaansaaminen on myös hyvinkin hankalaa. Ja myös jos mietimme tätä ihmiskauppaa laajemmassa mielessä niin määriteltynä, senkin sisällä tämä rikolliseksi tekeminen on hankalaa. Ja sitten mietimme näitä rangaistusasioita. Olemme samaa mieltä parlamentin kanssa. Parlamentti tosiaan haluaa mennä ehkä hivenen pidemmälle, neuvostokin sitä tukee. Ja kolmas ajatus neuvostossa on se, että meidän täytyy pyrkiä entistä paremmin suojelemaan uhreja, ja se on juuri yksi avaintekijöistä tässä uudessa välineessä ja oleskeluluvasta. Kaikki tähän oleskelulupaan liittyvä kysymys ei ole pelkästään neuvoston kysymys. Siinä nimittäin on oikeuspohjan ongelma. Komission täytyy ensin keskittyä tähän oikeuspohja-asiaan. Huomauttaisin, että Belgian ministeri juuri huomautti tästä asiasta eilen ja puhui et, ja sanoi, että tämä edistys parlamentin kanssa on ollut huomattavaa ja varmasti sitten asia saadaan mitä pikimmin hyväksytyksi, mitä lyhyimmässä ajassa ja saadaan aikaan mitä parhain teksti. Kiitoksia. Samoin kolme minuuttia Michael Köylille komissiosta. Toivottavasti nimi tuli jo. Thank you, Madam Chair. Ähm, kiitos, kiitos puheenjohtaja. Kiitämme parlamenttia tästä mietintöluonnoksesta. Se on hyvin paljon samanmukainen kuin oma ehdotuksemme, joten tämä teksti varmaan auttaa meitä parantamaan lopullista tekstiä. Meillä on muutamia huomioita, kysymysmerkkejä, kommentteja, mutta ne liittyvät vähelle miss, siihen, missä näitä asioita pitäisi käsitellä oikeudellisessa kehikossa vaiko muussa muodossa. Eli kyse on siis siitä, missä näitä ikään kuin käsitellään, millaisissa puitteissa enikään niinkään sisällöstä. Kiinnitän huomiota pariin asiaan. Viisi seikkaa olen listannut. Ne ovat lähinnä teknisiä, kuten totesin, mutta kuitenkin huolenaiheita meille – ensimmäinen tarkistus ensinkin, ensinnäkin, jossa artiklaa 79 otetaan uudeksi oikeuspohjaksi. Kiinnitän huomiota siihen, että tämä voisi monimutkaistaa tätä menettelyä hieman. Tiedämme perussopimuksesta, että jotkut perussopimuksen säännökset koskevat äm, ä, asiakirjaa 79 ja jotkut toista kohtaa. Siis 83 ja 79 artiklat ovat tässä pohjana ja tässä on siis tällainen yhdistelmä näistä artikloista. Ne luovat monenlaisia ongelmia. Monimutkaistavasti tätä ajatella myöskin äh, tuomioistuimen toimintaa. Nostan tämän asian esiin ja tästä syystä emme haluaisi käyttää tätä oikeuspohjaa, jota tässä on ehdotettu. Toiseksi eh, täällä puhutaan eh, takavarinkoinnista. Esimerkiksi olemme samaa mieltä tästä kannasta. Komissio katsoo, että tässä pitäisi olla horisontaalinen eh, väline käytössä ja tämä mm, takavarikointi asia on hyvin tärkeä tässä. Me tarvitsemme tähän oikeudellisen välineen ja tätä valmistellaan. Tämä on yksi painopistealue. Emme halua valmistella erilaisia välineitä. Sitten kolme asiaa seuraavaksi. Kaksi ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaattorikomissio ei halua välttämättä mainita tätä koordinaattoria tässä yhteydessä. Me olemme kuitenkin julistaneet tämän tehtävän avoimeksi kaksi viikkoa sitten ja toivomme, että vuoden loppuun mennessä koordinaattori saadaan valituksi, mutta en tiedä kannattaako tätä koordinaattoria mainita tässä lainsäädäntöehdotusta. Ehkä se voitaisiin muotoilla jotenkin toisella tavalla. Sitten tarkistus 45 ehdotus siitä, että jäsenvaltioilla on velvollisuus kriminalisoida näiden palvelujen käyttö. Tämä on hyvin monimutkainen asia. Komissio on kuitenkin kiinnostunut tästä asiasta ja mielellämme keskustelemme siitä edelleen. Se on siis mielenkiintoinen ehdotus, joka voi vahvistaa tätä tekstiä. Mielestäni nämä äh, periaatteessa tämä tarkastus 45 on hyvä. Sitten me vielä työstämme äh, täytäntöönpanoraporttia ja kesän jälkeen, äh, ehkä lokakuussa, saamme lisätietoa tästä. Me analysoimme tilannetta ja pohdimme eh, tätä <clears throat> oleskelulupa-asiaa, mutta lokakuussa me tiedämme tarkkaan, eh, olemme arvioineet tämän tilanteen. Kiitos. Okay, thank you also for... Kiitokset. Kiitokset myöskin, että olitte näin lyhyt puheessanne. Täällä on kymmenen puhujaa listalla nyt. Ja pyytäisin kollegoita rajoittumaan kahteen minuuttiin puheenvuorossaan. Eri Kirchhoff ja sitten Parnoa. Olkaa hyvä. Thank you, Chairman. I'll be very brief. Kiitoksia puheenjohtaja. Vain lyhyesti. Puhun tässä varjoesittelijänä. Ja tämä jotenkin vähän johtaa erilaiseen kommentteihin sitten. Ensinnäkin haluaisin todeta, että ymmärrän kyllä, että UK on kanta tällä hetkellä. Tämä hetkellä hallitus on käyttämässä opt-out-mahdollisuuttaan tästä toimenpiteestä. En tiedä miksi, mutta ei ehkä johdu näistä periaatteista, vaan lähinnäkin harmonisointitilanteesta lain seuraamusten suhteen. No, ECRn puolesta haluaisin todeta myöskin, että toivotan tervetulleeksi tämän aloitteen. Tämä on hyvin positiivinen periaatteessa, mutta olin hieman pettynyt ettei tässä nähty mitään viittausta parhaiden käytäntöjen jakamiseen jäsenvaltioiden kesken tai Europolin parempaan käyttöön liittyen rajat ylittävässä rikosten vastaisessa taistelussa. Ja myöskin yhteistyöelementti näyttää olevan vähemmän painotettu tässä, kun minä olisin halunnut sen nä- nähnyt olevan. No kuitenkin olen vain lyhyt sanan näistä asioista. Tämä maksimi seuraamus rikko, rikkoille en tiedä, onko se väärin määritellä tällainen maksimiseuraamus, mutta tämä on ikään ongelma sitten Euroopassa, koska eri maissa on erilaisia lainsäädäntöjärjestelmiä, erilaisia seuraamusjärjestelmiä. Mutta tietenkin pitäisi ehkä mainita tässä, mitä me uskomme olevan tarpeen tästä vakavasta rikoksesta. Ja sitten tässä myöskin ennakolta ehkäisy, jos pyritään ehkäisemään ihmiskauppaa, miksi se vasta artikassa 15 mainittu? Tämä on vähän outoa kuitenkin, ja myöskin vähän haaleata, koska tässä ei mennä oikeastaan asian ytimeen, sillä niin eikä löydä mitään ratkaisuja. Tiedämme, että uhreja voidaan käsitellä enemmänkin kuin rikollisia. Tämä on väärin, kyllä meidän pitää pitää paremmin huolta heistä. Ja mitenkin jokaisen jäsenvaltion vastuulla, että näin tehdään. Haluaisin mainita vielä, että tämä EUn koordinaattoriasia. Tämä asia on ilmeisesti katsottu jo komissiossa. Mutta olisiko ehkä Europolissa parempi paikka tälle kuin komissiossa? Ja lopuksi vielä tämä, tämä huolintavelvollisuus. Minä haluaisin tähän tiukemman lähestymistavan näin kolmansiin maihin liittyen jotka eivät pysty estämään tätä ihmiskauppaa ja ihmisten kärsimystä. Tämä on vähän niin kuin ennaltaehkäisy oikeastaan tämän alan kohda, mutta muuten periaatteessa tuo ehdotusta. Olen tässä vähän tiukempi. Permanova, sitten Angelini. Thank you, Madam Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää kahta esittelijää työstä. Tämä on hyvin tärkeä asiakirja ja asia, ja parlamentilla on tässä suuri vastuu niin, että se hoitaa tätä asiaa oikein ja löytää parhaat ratkaisut, eikä tässä äh, huku siihen taisteluun, jota käydään ihmiskaupan prostituution välillä. Ja mielestäni, jos me tämällä, äh, meidän täytyy prostituutioasiaa tarkastella erillisenä asiana, siis joku ihminen, ihmiskauppa, joka liittyy seksuaalipalveluihin, on jossain määrin mukana tässä, mutta en kuitenkaan halua, että tätä asiaa, tämä asia uhrataan taistelussa, jota käydään ihmiskaupan ja prostituution välillä. Minulla on pari asiaa, jotka haluan nostaa esiin. Erityisesti ajatellen ihmiskauppaa, eh, lasten eh, ihmiskauppaa että lapsia kaapataan ja myöskin äh, raskaana olevia naisia kaapataan. Haluan ottaa esiin artiklan kaksi ihmiskauppa ja sitten tämä äh, laiton adoptio on yksi keskeinen asia ja vielä sitten näiden äh, raskana olevien naisten kaappaus adoptiotarkoituksissa. Ja tässä luetaan tätä teksti, jotta tulkilla ei ole. Artikla 10. Tässä puhutaan äh, avustamisesta näissä tilanteissa ja yhteistyöstä asianomaisten järjestöjen kanssa, jotta ihmiskaupan uhrit löydettäisiin mahdollisimman pian artiklassa 2. Se on yleinen avustamista koskeva määräys koskien erityisesti lapsia – ja tässä täytyy ottaa huomioon lasten oikeudet ja tarkastella tätä asiaa niin, että lapsen oikeudet tulevat esiin ensimmäisenä ja sitten vasta mietitään maahanmuuttoasioihin. Ja sitten vielä artikla 13 ja minulla on yksi kysymys, puheenjohtaja pyytää kiirehtimään. Ja vielä artiklaan 45 liittyy kysymykseni. Tässä käännöksessä, joka on, meillä on bulgarian kielellä, sanotaan, että ihmiset, jotka käyttävät näitä palveluita, heitä ei pitäisi eh, kriminalisoida tietyissä tilanteissa. Odotamme täällä Belgian puheenjohtajavaltiota. Tapauksissa, missä kuluttaja on vaarassa suljetaan tästä pois ja minä ihmettelen, ihmettelen että minkälaiset seksuaalipalvelut voitaisiin tästä sulkea pois. Kiitoksia, Rova Angelili ja sitten herra Ernst. Olkaa hyvä kaksi minuuttia. En halua tätä koko ajan keskeyttää, mutta tämä on tärkeää muiden kollegoiden takia, koska he haluavat myös puhua. Rova Angelili. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää todellakin molempia esittelijöitä he ovat tehneet loistavaa työtä. Ja he ovat todellakin tehneet tämän tärkeällä, tärkeän työn suurella energialla. Ottaisin minäkin muutamia esimerkkejä tästä esille. Minä, minä en halua sitä, että henkilö palautetaan, jos hän on ihmiskaupan uhri. Eli pitäisi tällainen palautumiskielto asettaa kantaa näille sitten oleskelulupa, jotka ovat ihmiskaupan uhreja. Tämä pitäisi olla tämän uhrin suojelua, koska muuten heitähän pidetään niin kuin muitakin sitten tämän arvoisena, tämä ei ole oikein. Ja sitten pitäisi myös kiinnittää enemmän huomiota tuoton takavarikointilainsäädäntöön. Ja toinen tärkeä asia on, siellä on samaa mieltä, että se, joka käyttää hyväkseen ihmiskaupan uhreja ja käyttää niitä tietoisesti hyväkseen. Häntä pitäisi, hän pitäisi astaa myöskin seuraamuksia. Alaikäisten suhteen tämä asia, tämä on vielä vaikeampi ja tämä liittyy myöskin seksiturismiin. Ja tämä direktiivi pitäisi katsoa myöskin sitten tätä alaikäisten hyväksi käyttöä ja tähän komissio tällä hetkellä tutkii. Joka tapauksessa tärkeää on se, että tutkitaan vaikutusten arviota jonka komissio on tehnyt. Kiitoksia siitä, että puhutte lyhyesti. Ernst seuraavaksi. Kiitoksia. Ensinnäkin suuret kiitokset molemmille esittelijöille. Vaikeissakin kysymyksissä ovat löytäneet hyviä ratkaisuja, jotka ovat mitenkään livenneet näistä vaikka takavarikon suhteen. Ne asiat, joita minä haluaisin esittää, ovat aika lyhyesti esitettyjä. Ensinnäkin haluaisin katsoa ihan aasta on tässä tämän ehdotuksen läpi ja tutkia sen, että miten sukupuoliaspektit on todellakin otettu huomioon tässä. Haluan muistuttaa teitä vielä, että suurin osa näistä ihmisistä, jotka ovat ihmiskaupan uhreja, ovat naisia. Ja tämän takia meidän pitäisi vielä tarkkaan katsoa, että niissä asioista, joita tässä muotoilleet, niin missä mielestä tämä on otettu huomioon sitten. Ja seuraava asia, sitten erityisen suojelun kohtelevat henkilöt, jos lapset tai vammaiset tai muut. Tähän pitäisi lisätä myös tämä selvittämätön oleskelulupatilanne. Tämä on asia, joka pitäisi myös ottaa huomioon, koska tämä tuo myöskin tietyn suojelun tarpeen mukana. Seuraava asia. Tietenkin paljon liittyy myöskin tähän käsitteeseen ihmiskauppa, kuinka se määritellään. Meidän pitää ihmiskauppa ja ihmisten salakuljetus pitää erillään toisistaan. Ja sitten pitää myöskin selkeästi todeta se, että mitä asioita tähän liittyy. Ja mitä lisää ähm, mahdollisuuksia on käyttää ihmisiä hyväksi, vaikka, vaikka kerjäämisen pakottamalla. E, olen myös sitä mieltä, että nämä asiat pitää ottaa huomioon, mutta kerjäämistä sinänsä ei saa asettaa diskriminoinnin kohteeksi. Ja jos joku haluaa tehdä tätä rikkoja näin, mutta, mutta pakotettuna ei, eikä lapset saa myöskään tehdä näin. Ja tässä pitää olla raja, jota ei saa ylittää. Ja tämä ihan sama asia todettiin myöskin prostituutin osalta juuri. Ja kerjäämisen suhteen, miten toimitaan lasten suhteen, jotka tavallaan omien meidän vanhempien kanssa tekevät tätä. että pitäisi katsoa. Ja pakotetun kerjäämisen ja lasten suhteen pitäisi ottaa tämä asia vielä huomioon tekstissä. Sitten oikeusapu ja oikeuden tuki. Periaatteessa pitäisi olla kyllä sitten maksutonta. Tämä onkin viimeinen kohta. Ja korjaukset sitten vielä. Okei, tämä takavarikko tuen sitä, mutta pitäisi myöskin miettiä, että voittaisinko myöskin ottaa jonkunnäköistä korvausta näille vahingon kärsineille henkilöille tämän jälkeen. No niin, meidän täytyy Sergentini seuraavaksi. de... Kiitos puheenjohtaja. Niin, varjoesittelijänä vihreiden puolesta esittäisin muutaman kommentin. Olen kovasti kiitollinen mm täydestä sydämestä näille kahdelle esittelijälle erityisesti, minkälaiset valinnat he ovat tehneet eh, ja erityisesti laittaneet uhrit luettelun kärkipäähän. Tämä tässä todellakin kyse nyt on ennaltaehkäisemisestä ja tämän ilmiön torjunnasta. Ja me haluamme ihmiskauppaa tietysti torjua, mutta myös prostituutiota. Tämä ihmiskaupan vastainen työmme vaatii seurakseen rikosoikeudellisia seuraamuksia. Ja tämä liittyy toki myös maahanmuuton sääntelyyn Euroopassa. On hyvin, hyvin hankalaa monien ihmisten löytää työpaikkaa täältä Euroopasta ja siitä syystä he joutuvat hyväksi käytön kohteeksi, koska he eivät löydä mitään muutakaan työpaikkaa. Tässä on siis selvä ongelma ihmiskaupassa, mutta myös ihan unionin sisällä. Ja sitten tämä kysymys oleskeluluvasta toki tietysti on ongelmallinen. Sitten vielä tuo palauttamisperiaate, ja non-refoulement periaate. Direktiivi, johon tässä viitataan, puhuu oleskeluluvasta, joka liittyy suoraan ihmiskauppatutkimukseen. Joku uhri ei välttämättä, uhri saa ollenkaan asemaansa vahvistetuksi, jos hänen tilanteensa riippuu siitä tutkimuksesta, joka, jonka sitten viranomaiset toteuttavat. Minun mielestäni täytyy tehdä selkeä ero sen välillä, joka henkilövälillä, joka työllistää ihmiskaupan uhreja, mutta se on tietysti rikollista, mutta tämä käyttäjä on täysin toinen ongelmakenttä. Ja tästä on tietysti ollut erilaisia ehdotuksia, mutta varmasti tästä syntyy huomattavia näkemyseroja ja palvelun rikolliseksi saattaminen itse asiassa sitten saattaa uhrinkin rikolliseksi ja tämä henkilö joutuu entistä enemmän syrjäytyneeseen ja yksinäisempään tilanteeseen ja kärsii vielä enemmän kuin tällä hetkellä. Täällä puhutaan monista tutkimuksista. No, koittakaapas nyt jo lopettaa tämä puheenvuoronne. Niin, onko täällä vihreinen joku muu puhe, puhui puheenvuoron esittäjä? Ilmeisesti ei. No kyllä kaksi minuuttia on jo kulunut umpeen. No kyllä, kyllä, minä yritän nyt päättää tämän puheenvuoroni, mutta olin sanonut, että täällä puhutaan siitä, että täällä puhutaan paljon erilaisista tutkimuksista ja erinäisistä menettelytavoista. Meidän täytyy tutkimusmenetelmiemme kanssa olla hyvin, hyvin, hyvin tarkkoja. Meidän, me emme saa antaa ihan minkälaista tahansa tutkimusmenetelmää käyttöön. Kiitokset esittelijä loistavasta työstä. Myöskin siitä, että hän otti esille monia ehdotuksia, joita on tehty varjoesittelijöiden taholta ja muiden kollegojen taholta. Kolme asiaa. Ensinnäkin haluaisin, että tätä olisi johdantosan kappale, joka lisättäisiin tänne, että jokaisessa menettelyssä ottaa myöskin humanitaarinen tilanne esille tähän rikokseen liittyen. Sitten toinen asia, tietenkin tämän menettelyn, tämän laisen menettely, lakimenettelyn pitää olla la, ilmaista, ilman mitään ehtoja. Kolmas asia, olisi hyvä, jos voitaisiin vielä hieman vahvistaa Europolin kontaktipisteroolia, koska juuri alaikäisten kaupassa, jota tapahtuu myöskin unionin sisällä, e, on ollut selviä tendenssejä näkymissä. Että myöskin komissio ja neuvosto voisivat ottaa huomioon sen, että että tämä eurooppalainen koordinaattori olisi tavallaan verkossa, joka olisi myöskin yhteydessä muihin toimielimiin, siis vaikka Frontexiin, Europoliin ja muihin. Ja artikka 45 eh, tuen tätä, vaikka ymmärrän, että me aiheuttaa ongelmia jäsenvaltioille, mutta kyllä, kyllä jäsenvaltioiden pitää luoda jonkunnäköisiä sanktiojärjestelmiä. Ja sitten viimeinen asia vielä. Haluan ottaa esille sen, että ymmärrän kyllä direktiivin oikeusperusta ja tämä oleskelulupa-asia, niin tässä saattaa olla tietenkin tiettyjä ristiriitoja kyseessä, koska tietenkin pyrimme tässä tukemaan uhreja ja pyrimme tietenkin auttamaan heitä tavallaan uudelleen integroitumaan yhteiskuntaan. Niin tällöin pitäisi tämän jälkeen tämä henkilö, tämä uhri pitäisi uudestaan tämän menettelyn jälkeen liittää yhteiskunnan alle mukaan tänne näin, koska muuten tämä ei toimi. Minusta vaikuttaa vähän ja vähän tulevan esille tämä asia, myöskin kansalaisjärjestöjen asema tässä. Kun kerätään tietoja tai otetaan huomioon tämä suojelun taso myöskin, niin tässä kansalaisjärjestöt tulevat liian vähän esille. Dias de Mera, olkaa hyvä. Puhujan mikrofoni ei ole päällä. Okei, ah, okay, gracias. Niin, kiitoksia. Minä haluan onnitella esittelijän tästä loistavasta työstä, joka ja ensiksi haluaisinkin huomauttaa, että kaikkea mahdollista suojelua tulee tarjota uhreille. Ja sitten näistä korvauksista koordinaattori, koordinaattorille sanoisin ja neuvoston ja komission tulee tietää tämä, että meillä on olemassa yhteysupseerit 130 eh, valtiossa, jotka, unionin ulkopuolella, jotka hoitavat juuri näitä kysymyksiä. Ja on syytä myös muistaa, että tämä parlamentti ja tämä valiokunta yhteispäätösmenettelyssä laatii tekstiä te- tehostaa taaksemme näiden eh, yhteysviranomaisten työtä. Frontexissahan on olemassa nämä kaikki jäsenvaltiot mukana ja sitten nämä äsken mainitsemani valtiot. Ja vieläksi sitten kolmaksi huomauttaisi totesin, että tulee koordinoida ja varmasti näin tehdäänkin eh, Frontexin kanssa, mutta tässä tähän työhön pitäisi mukaan ottaa myös Europol. Ja sitten tästä takavarikoinnista on hyvin monia edustajia tässä ryhmässä, jotka ovat saaneet osallistua eh, näihin Afrikan valtioiden eh, kauttakulkureitteihin. Ja siellä on sitten myös näitä kuljettajia ja nämä kuljettajat myös monta kertaa ovat itse uhreja ja, ja, ja, sit, ja tietysti myös he joutuvat hyvinkin ö, vaarallisiin tilanteisiin kuljettaessaan uhreja, muita uhreja, mutta he, nämä kuljettajatkin saattavat olla uhreja. Tässä saattaa olla sitten esimerkiksi Pakistanista ö, Kanarian saarten kautta Eurooppaan saapuvia henkilöitä. Ja, ja lisäksi tässä on myös näitä kuljettajia, jotka joutuvat sitten kärsimään. Hekin saattavat olla uhreja, kuulua uhreina johonkin, to, johonkin rikollisjärjestöön ja lainsäädännössä täytyisi myös puuttua tämän tyyppisiin uhreihin. Ja ihan lopuksi vielä pari sanaa koitan sanoa nopeasti esimerkiksi eh, eh, monista Afrikan valtioista, vaikkapa Malista. Siellä on, siellä on käytössä tämä moniavioisuus ja siellä on vaikka kuinka monta lasta ja monta vaimoa ja tällöin on hyvin hankalaa määritellä perheen käsitettä myös ja siitä sitten tämä, tämä uhrin käsite ja siirtolaispolitiikka ongelmoituu. Mrs. Romero Lopez. Rova olkaa hyvä. Kiitoksia. Haluaisin ottaa muutaman käytännönläheisen asian tästä, jotka oikeusvarmuuteen liittyviä. Täällä yhdessä tarkistuksessa 2021 täällä puhutaan näistä ähm, rangaistusten määrien nostamisesta, ja kun täällä puhutaan korotuksesta, mutta täällä on huomattavia ristiriitoja sitten taas toisaalta rikoslainsäädäntöä monissa jäsenvaltioissa. Kyllä sanktiojärjestelmän johdonmukaisuus pitäisi säilyä. Ja tähän pitäisi päästä takaisin nämä 5 ja 10 vuotta. Sitten tarkistus 22. Tässä puhutaan kidutuksesta ja psykologinen väkivalta käsitteistä. Nämä eivät ole tarpeeksi tarkkoja. Kyllä tämä 10. kesäkuun teksti oli parempi. Tarkistus 27. Jos joku henkilö tekee pakotettuina rikoksia, niin pitäisi aina myöskin mahdollisuus, vaikka eikä mikään velvoitte, siihen, että ei aseta seuraamuksia tai tehdä oikeuskäsittelyä. Ja artiklan seitsemän käsittely, määrittely tässä kohtaa ehkä on neuvostolta parempi ehdotus. Sitten tarkistus 29 ja 30. Tässä pitäisi ottaa huomioon myöskin se, että mitään velvoitetta oikeuskäsittelyyn ei ole omien maiden kansalaisten suhteen, vaan että jäsenvaltiot voivat tehdä vapaaehtoisesti tämän. Koska muuten syntyisi käytännössä huomattavia ongelmia ja omien kansalaistenkin suhteen. Ja tarkistus 45, vielä tähän huomautus, että tämä periaatteessa on, on poliittisesti ehkä hyvä tavoite, mutta käytännössä tämä johtaisi jälleen ongelmiin koska tämä kyseinen eh, prostituution käyttäjä ehkä välttämättä tiedä, että ei voi välttämättä tietää, että kyseessä oli henkilö, joka oli tämmöisessä asemassa. Ja sitten täällä on myöskin menettelytavassa eh, tiettyjä säännöksiä, vaikka sellainen, että se antaa tietoja välttämättä määrätä, ja tämä myöskin vaikeuttaisi käsittelyä. Romero Lopes, niin kiitos puheenjohtaja. No, tässä nyt kahdessa minuutissa on vaikea näitä valtavan korke, suuria asioita käsitellä. Kiitän Ruotsin puheenjohtajakautta, jonka aikana tämä asia otettiin todellakin käsittelyyn. Tämä on hyvin tärkeä asia nykytilanteen aika, kannalta. Ja ottaisin ainoastaan esille verkot, verkostot nyt. On mahdollista, että olisi sellaisia verkostoja, joihin jo Sanchez Riverakin viittasi, mutta tämä ongelma liittyy juuri selvästi näihin verkostoihin samalla tavalla kuin huumekauppa tai ihmiskauppa tai laiton maahanmuuttokauppa. Meillä on tästä tilastotietoa olemassa, mutta nämä tilastotiedot pelkästään eivät riitä. Me tarvitsemme kaikkea tietoa tästä ilmiöstä kokonaisuutenaan. Jos Europol todellakin tahtoo tehokkaasti tehdä tätä työtä, niin meidän täytyy saada tietää paljon enemmän tästä asiasta. Me emme tiedä tarkasti, minkälaisia menettelytapoja Europolilla on verkostojen hajottamiseen, koska meidän täytyy lähteä perusruohonjuuritasolta tämän ilmiön ruotimisessa jos me emme pysty sitä kokonaan poistamaan, niin vähintään meidän täytyy tehokkaasti tehdä työtä tai tuolla heti alkulähteillä. Ja on hyvin ikävää, että tämä väline, josta me nyt sitten puhumme, niin puhumme siinä ainoastaan korvauksista ja sitten äh, takavarikoinnista, vaikka meidän täytyy puhua myös paljon aikaisemmista kysymyksistä. Nämä kysymykset liittyvät kokonaisuutenaan järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Me emme en tietysti vastusta sitä, mitä komissio sanoo, mutta varmaan tiettyjä yksityiskohtia täytyisi tarkemmin puhua juuri tässä direktiivissä, koska niitä ei ole kokonaisuutena riittävästi ruodittu alkujuuriltaan lähtien eh, muissa direktiiveissä, koska tämä asia on äärimmäisen tärkeä. Ja, meidän täytyy, haluamme tietää Europolista sen, onko olemassa sellaista erityisyksikköä, joka nimenomaan käsittelee tätä ongelmaa, ja onko olemassa jotakin Europolin tiedonantoa tästä kysymystä ja erityisesti siitä, mitkä kolmannet valtiot tässä ovat kaikista merkittävimpiä. Ja meidän täytyy myös eurooppalaista tutkintamääräystä pystyä käyttämään. Se on myös tärkeää näissä suhteissamme kolmansiin maihin. Kiitos. Täällä on vielä puheenvuoropyyntöjä. Belgian ministeri ei vielä näy. Hish ja sitten Danke, Frau Vorsitzende. Ähm, als Berichterstatterin... Kiitoksia liberaaliryhmän esittelijänä. Haluaisin myöskin kiittää yhteistyöstä yhteisesittelijöitä. Minustakin olisi parempi, että tässä, kun valitsemme tällaisen kokonaistapaisen lähestymistavan, niin pitäisi ottaa myöskin uhrien asema paremmin esille. Silloin pitää ensin tunnistaa nämä uhrit että voimme antaa heille mahdollisuuden myöskin ilmoittautua, ja tai myöskin ne ammattiryhmät, jotka ovat yhteydessä näihin, että ovat asiasta paremmin tietoisia, että he tietävät, että kyseessä on ihmiskaupan uhrit. Tämän takia tämä on tärkeä asia, ja olen myöskin tyytyväinen tämän tarkistukseen 14, jossa juuri katsotaan henkilöryhmien koulutusta, jotka toimivat näiden henkilöiden kanssa – Saksassakin olemme kuulleet, että aika, aika usein ihmiskaupan määritelmää ei käytetä, koska täällä on tuomareiden ja muiden taholta vielä paljon epävarmuutta tämän suhteen. Koordinaattorista vielä. Jos se on komissiossa, niin se olisi tavallaan tällainen mm, joka työssä olla koordinaattori, niin tämä ehkä on järkevää tehdä näin ja edistää tätä asiaa. Ja olen samaa mieltä edellisten puhujien kanssa. Tämä tarkistus 45, että käyttäjiä asettaisiin syytteeseen, tämä on kyllä suuri ongelma. Niin todistustaakka, miten tämä voidaan sitten todistaa, että kyseinen henkilö tiesi, että, ky- että hän oli yhteydessä nyt ihmiskaupan uhriin. Ja toinen asia on se, että ei usko, että tämä auttaa ennaltaehkäisyssä. Ehkä jälkikäteen joku henkilö huomaa, että hän oli ihmiskaupan uhrin kanssa tekemisissä. No silloin varmaan kyseinen henkilö varmaan kaksi kertaa miettii ennen kuin hän asettaa itsensä myös vaaraan tavallaan jotua siihen, että hän on ollut vaikka tehnyt jonkun rikoksen, niin ennaltaehkäisyn kannalta tämä on jopa haittaavaa. Näin yleisesti ottaen olen tyytyväinen, että tätä asiaa työstetään ja että olen varma, että tästä saadaan myös hyviä tuloksia. Seuraava puhe Louis Michel ja sitten palataan esittelijöihin. Niin ihan lyhyesti puuttuisin tuohon tarkistukseen 45 ja tähän lauseeseen palvelujen käytöstä ja selvästä riskistä käyttäjien, käyttäjille ja sitten tästä humanitaarisesta puolesta. En ymmärrä ihan tarkkaan, mitä tämä pikkuinen lauseen pätkä tarkoittaa, enkä tiedä, mitä lisäarvoa se tähän tekstiin edes tuokaan, ja se vaikuttaa aika hämmästyttävältä. Ja sitten vielä toiseksi aja, aikaa käyttääkseni tehokkaasti. Olen samaa mieltä siitä, että tuo prostituutiokysymys ei voi tulla tämän direktiivin piirissä ratkaistuksi. Olisi paljon parempi luoda tällainen erityis siis teksti prostituutiota vastaan kuin ympätä se tähän pikkutekstiin, koska asia on paljon monimutkaisempi ja hankalampi kuin ainoastaan pikku loppukohta täällä tekstissä. Minun mielestäni olisi siis syytä tehdä aivan erillinen teksti, mutta kuitenkin onnittelen tässä vielä lopuksi esittelijöitä. Kiitos lyhyestä puheenvuorosta. Haluatko esittelijät kommentoida? Belgian ministeri on käsittääkseni tullut paikalle hyvin lyhyesti. Head. Eh, Kiitos. Erittäin lyhyesti olen ymmärtänyt, että tarkistus 45 näyttää eri kielillä hyvin erilaiselta ja on selvää, että meidän täytyy täsmentää tätä tarkistusta 45, koska tässä on ollut väärin ymmärrys. Kyseessä ei ole palvelujen kriminalisointi, vaan kyseessä on se, että kriminalisoidaan äh, ihmiskaupan uhrien väärin hyväksikäyttö. Meidän täytyy löytää ratkaisu tähän. En mielestäni prostituutio ei voida käsitellä tässä mietinnössä. Tässä tulee aina väärinkäsityksiä valitettavasti, kun tämä vakava asia käsitellään. Ehkäpä Tämä ei käsittele eh, seksuaalipalvelujen kauppaa, vaikka 45 prosenttia tällä alueella koskeekin tätä. Me mietimme, miten tätä tarkistuneen 45-vuotaisiin tarkistuu. Bauer, Rova Bauer, haluatteko vielä kommentoida hieman? Kiitoksia. Vain kolme lyhyttä huomautusta. Meillä on eurooppalainen yleissopimus, jossa määritellään nämä määritelmät. Meillä on myöskin parlamentin pöytäkirja, jossa todetaan, että ihmiskauppaa on määritelty hyvin tarkkaan. Me tulee ekstraterritoriallisuuteen 39-40 tarkistukset. Meillä on paljon tapauksia, joissa ihmiskauppia tulevat Albaniasta, Serbiasta, eli kolmansista maista. Mutta heillä on pysyviä osoitteita Euroopan unionin sisällä. Jos emme, emme kriminalisoi heitä, jos emme aseta heitä syytteestä, tämä on suuri virhe. Tarkistus 45, tähän palaamme vielä, mutta tärkeä syy oli tässä, että ei, ei rankaista niitä henkilöitä, jo, joilla on tämä elin siirretty, joka, joka on ollut vaikka elinkaupan tulos. Nyt tässä tapauksessa asiakasta ei pitäisi rangaista, mutta muissa tapauksissa meillä on kuitenkin paljon tietoja siitä, että asiakkaat aika usein auttavat uhreja, joten meidän pitäisi kyllä ottaa tämäkin asia huomioon. Me tulee prostituution tämä asia on ihmiskauppaa koskeva eikä prostituutio koskeva. Ne ovat kaksi eri asiaa. Tietyissä maissa on myöskin laillista prostituutiota ja työssä maissa taas on laitonta. Pyrimme välttämään prostituutioasiaa tässä niin pitkältä kuin se on mahdollista. Eli kiinnittää huomioon pelkästään ihmiskaupan uhreihin. Kiitoksia. Um, Kiitoksia. Olemme saaneet tämän keskustelun päätökseen. Kiitoksia Rova Svensson. Toinen puheenjohtaja. Sitten haluaisin pyytää ministeri Vatlan tänne viereeni. Kiitoksia, että odotitte muutaman minuutin. Me ylitimme tässä ajan. Okay, colleagues, that brings us to the next... Kollegat, sitten siirrytään esityslistan seuraavaan kohtaan. Jos haluatte käydä keskustelua, voitteko siirtyä salin ulkopuolelle. Um, I would like to welcome, uh, Tervetuloa Libe-valiokunnan puolesta ministeri Vatlö, joka on, on uh, budjetista, maahanmuutosta ja turvapolitiikasta, perhepolitiikasta ja valtion kulttuurilaitoksesta vastaava ministeri. Kollegat, me tiedämme, miten tärkeä maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikka ovat ähm, toimielinten asialistoilla ja tulevina kuukausina tarkastelemme hyvin tärkeitä asioita ja toivomme, toivon mukaan saamme aikaan päätöksiä niistä Belgian puheenjohtajakaudella. Ja nyt pitämättä puhetta luovutan puheenvuoron ministerille. Olkaa hyvä. Merci. Kiitokset puheenjohtaja. Niin, minä haluaisin myös omasta puolestani kiittää puheenjohtajaa tässä ja tätä valiokuntaa ja erityisesti turvapaikkapolitiikan ja maahanmuuttopolitiikan tärkeää tehtävää korostaa. Tämähän on hyvin hankala ja he arkaluontoinen asia ja tiedämme, että siitä syntyy huimat määrät keskustelua sekä tällä tasolla että sitten kansallisella tasolla. Ja on erimmäisen merkittävä puheenjohtajakauden aluksi suoraan osoittaa, mitkä suuntaviivat olemme valinneet tätä asiaa hoitaaksemme tämän puheenjohtajakauden aikana ja toki sitten tietysti myös vahvistamaan sen, että tämä tämän puheenjohtajakautemme aikana haluamme aikaisempien puheenjohtajakausien linjaa noudattaa ja tietysti tuoda myös uusia tärkeitä tekstejä, erityisesti Lissabonin sopimuksen ja ohjelman jälkeen yhteisen turvapaikkapolitiikan ja maahanmuuttopolitiikan kehittämiseksi vuoteen 2012 mennessä, jotta meiltä vaaditaan. Ja tämä siis nyt todellakin on se kohde ja tavoite, johon Belgia haluaa päästä ja totta kai monissa muissakin asioissa on mukana Lissabonin sopimuksen myötä ja tässäkin asiassa parlamentti on saanut lisää toimivaltaa ja parlamentti näin on hyvin merkittävä tekijä näissä asioissa viedäksemme tätä viestiä eteenpäin ja päättääksemme näistä asioista yhdessä. Ja näin parlamentti pääsee kokonaan mukaan tämän tekstin kehittelyyn ja sen täytäntöönpanon soveltamiseen ja kokonaisuudessaan vastaamaan maahanmuutosta ja turvapaikkapolitiikasta. Ja siitä syystä minä haluaisinkin muistuttaa teille siitä, että neuvoston puheenjohtajana olen ja olemme täysin valmiita valiokuntanne kanssa keskustelemaan näistä asioista saadaksemme asiat eteenpäin vietyä mitä parhaimmalla tavalla, tavalla koska meillä on yhteinen tavoite ja meidän, meidän yhteinen tavoitteemme todellakin on juuri tuo vuosi 2012 ja siihen mennessä saada, saa aikaan saatu yhteinen politiikka ja me haluamme tätä yhteistyötä hyödyntää eri toimielinten välillä mitä tehokkaimmin ja juuri tässä, tässä näkökulmasta tästä vinkkelistä katsottuna minäkin haluan tähän työhön ryhtyä. No mitkä nämä suuret suuntaviivat ja linjat meillä sitten on puheenjohtajakautemme aikana? Ensiksikin me haluamme yhtenäistää turvapaikkapolitiikan, me haluamme laitonta maahanmuuttoa hallita ja torjua laitonta maahanmuuttoa sekä sitten hoitaa paremmin tätä integraatiopolitiikkaa. Ja nämä kaikki etusijakysymykset, eh, nämä neljä äsken mainitsemaani, vaativat tasapainoista lähestymistapaa eh, erityisesti. Eh, turvapaikkapolitiikan ja maahanmuuttopolitiikan täytyy pystyä näitä kaikkia elementtejä, kaikkia osasiaan hoitamaan tasapainoisella tavalla. Ja me tarvitsemme tietysti laittomaan maahanmuuttoon samanlaista työtä ja sen pitää linkittyä selvästi tähän integraatiopolitiikkaan ja laittoman maahanmuuton torjuntaan juuriltaan lähtien. Ja tämä on juuri tuo kokonaisvaltainen politiikka, jota haluamme unionin tasolle luoda. No, sitten ensiksi tästä eh, turvapaikkakysymyksistä. Meidän täytyy luoda tällainen yhteinen eurooppalainen turvapaikkamenettelytapa vuoteen 2012 mennessä. Ja kuten sanoin, meillä on olemassa nyt tähän mennessä kuusi erilaista lainsäädännöllistä tekstiä, jotka ovat voimassa tällä erää. Ja on selvää, että me voimme mennä eteenpäin ja hyvinkin käytännönläheisesti puheenjohtajakautemme aikana päästä eteenpäin juuri näistä teksteistä yhtenäistääksemme niitä ja voidaksemme todellakin astua askelia eteenpäin juuri siinä näkökulmassa, että saisimme tällaisen kokonaispaketin lainsäädäntöä varten maahanmuuttokysymyksiin. Ja sitten jos mietin nyt näitä direktiivejä, Eurodac-direktiivejä ja pitkäaikaisen oleskeludirektiiviä ja myös sitten näitä ammattipätevyysdirektiivikysymyksiä ja mikäs vielä Eurodac-pätevyyskysymys, Dublin 2 ja niin poispäin. Eli nämä kaikki lainsäädäntöaloitteet yhdessä toivottavasti pääsevät eteenpäin puheenjohtajakautemme aikana päästäksemme tässä ensimmäis, ensimmäiset askeleet, saadaksemme ensimmäiset askeleet otettua tässä tuon vuoden 2012 häämöttäessä tulevaisuudessa. Ja tässä yritämme kehitellä tietysti näitä vastaanottomenettelydirektiivejä, myös turvapaikanhakijoiden vastaanottodirektiivejä. Ne eivät välttämättä nyt vielä ole poliittisen yhteisymmärryksen ähm, asteella, mutta ne ovat äärimmäisen tärkeitä tekstejä voidaksemme äh, sitten muita asioita saada eteenpäin. Ja uskon, että puheenjohtajakauteni aikana voimme äh, viedä niitä eteenpäin, mutta tuskin saamme niitä ihan lopullisesti valmiiksi vielä oman puheenjohtajakautemme aikana aikana, vaikka toki haluammekin viedä niitä eteenpäin ja saada takaisin selkeät suuntaviivat sitten tuleville puheenjohtajakausille ja asioita edistää. Ja minä uskon, että hyvässä yhteistyöhengessä ja käydessämme näitä merkittäviä vuoropuhelukeskusteluja me voimme varmasti näistä neljästä tärkeästä asiasta eh, viedä eteenpäin, viedä eteenpäin. Juuri nämähän ovat nämä ensimmäiset portaat yhteisen turvapaikkajärjestelmämme eh, luomisessa unionin tasolle vuoteen 2012 mennessä. No sitten tämä toinen asia on tuo laillinen maahanmuutto ja laiton maahanmuutto No tässä puhumme tästä yhteisestä luvasta, yhteisestä maahanmuuttoluvasta. Tästähän on keskusteltukin jo tästä tekstistä ja tiedämme, että komissio tekee vielä uusia ehdotuksia eh, näistä osa-aikatyöntekijöistä ja sitten kausityöntekijöistä ja, ja kiertotyöntekijöistä, ja me varmasti sitten Belgian puheenjohtajakauden aikana voimme näistä hyvin tärkeistä asioista työntekijöiden kannalta laillisen maahanmuuton näkökulmasta, lupien myöntämisen näkökulmasta saada äh, äh, aimoharppauksia aikaiseksi oman puheenjohtajakautemme aikana. Ja komission edustu, edu, ehdotusta tosiaan odottelemme näistä asioista, ja komissio on sitoutunut tuottamaan tällaisen ehdotuksensa viimeistään syyskuussa. No sitten turvapaikasta ja maahanmuutosta. Eh, nyt eh, tosiaan tämän laillisen maahanmuuton ja laittoman maahanmuuton rinnalla on tietysti tuon laittoman maahanmuuton torjunta. Me tiedämme, että meillä on Frontex-asetus ja siitä pitää ryhtyä keskustelemaan uudelleen. Voidaksemme viedä tätä asiaa eteenpäin? Hetkinen, onko tässä nyt joku ongelma? Ahaa, mikrofonissa kiertää joku. Laitapa kännykkäni siis pois päältä. Olen pahoillani. Se tässä vähän rätisi. Niin, siis eh, juuri tämä laittoman maahanmuuton torjunta, takaisinottosopimusten ja palauttamissopimusten ja ohjelmien eh, rinnalla eh, tukee meidän laittoman maahanmuuton politiikkaamme ja näin voimme sitten asiaa viedä eteenpäin omalla linjallaan. Ja sitten Vergian puheenjohtajakauden aikana käsitellään myös yksistään matkustavia, yksistään Euroopan saapuvia alaikäisiä. Ja Espanjan puheenjohtajakauden aikanahan jo saimme komissiolta tekstin, ja siitä on jo käyty keskustelua hivenen neuvostossa Belgian puheenjohtajakauden aikana aiotaan järjestää tärkeä keskustelutilaisuus juuri näistä yksin matkulapsista. Tämä asia on äärimmäisen hankala ja hyvin, hyvin arkaluontoinen ja herkkä, mutta me haluamme todellakin koko unionissa vaihtaa näitä hyviä käytänteitä yksin matkustavista lapsista ja yksin Euroopan ulkopuolelta saapuvista lapsista. Ja sitten puhuisin vielä maahanmuuton ja turvapaikan ulkoisista kysymyksistä. Nämä liittyvät yhteistyöhömme, erityisesti Yhdysvaltain ja Venäjän kanssa tehtävään maahanmuuttoyhteistyöhön. Ja tässä me käymme keskustelua toki myös viisumiasioissa ja viisumivapautuskysymyksissä. Ja huomauttaisin vielä, että puheenjohtajan roolissa Belgia eritoten haluaa keskittyä Bosniaan ja Albaaniaan varsinkin ja niiden viisumikysymyksiin. Sinnehän komissio on juuri äskettäin lähettänyt omat asiantuntijansa neuvottelemaan asioista ja me odottelemme heidän johtopäätöksiään voidaksemme viedä asiaa todellakin eteenpäin. Tiedän, että tämä asia on hyvin, hyvin hankala ja hyvin tärkeä varsinkin parlamentille. Tässä talossa tätä viestiä on haluttu viedä eteenpäin jo pitkän aikaa ja me todellakin toivomme, että voisimme asiaa käsitellä oman puheenjohtajakauteni aikana. Ja nyt vielä lopuksi sitten haluaisin huomauttaa, että olisi kiva käydä, mukava käydä teidän kanssanne keskustelua näistä asioista ja mahdollisesti juuri tämän puheenjohtajakautemme aikana voisimme kuulla enemmän sitä viestiä, joka, jota parlamentti haluaa välittää ja erityisesti keskittyä siihen kokonaisvaltaiseen näkemykseen mm, turvapaikkapolitiikan ja maahanmuuttopolitiikan yhtenäispaketista vuoteen 2012 mennessä, jota parlamentti peräänkuuluttaa ja on peräänkuuluttanut pitkän aikaa. Ja me haluamme, että tässä voitaisiin nyt mitä laajimmin yhtenäistää nämä kaikki kysymykset koko unionin kautta, unionin linjalle, mutta kuitenkin toimia sitten solidaarisesti jäsenvaltioiden välillä. Erityisesti kyse on Dublin 1 ykkösen sopimusneuvotteluista ja sitten tietysti siitä, että kuinka monta turvapaikanhakijaa minkäkin maahan lähetetään. Eli tasapuolisesti pitäisi käsitellä tätä asiaa. Ja vielä laiton maahanmuuttokysymys toki meidän puheenjohtajakauden aikana tulee Frontexissa erityisesti, eli siis rajavaltioneuvostossa tai virastossa erityisen tarkasti keskusteltua puheenjohtajakautemme aikana. On siis totta, että nämä tavoitteet ovat kovasti kunnianhimoisia, mutta ne varmasti myös vastaavat suoraan erilaisiin kannanottoihin, joita parlamentti on esittänyt tässä viime aikoina turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikasta ja parlamenttikin haluaa tällaisen tasapuolisen ohjelman, jotta me voimme antaa selvät suuntaviivat siihen, mihin me olemme menossa ja tuoda käytän, käytännönläheiseksi turvapaikkapolitiikan unionitasolla. Kiitoksia. Kiitokset. Täällä on muutama puheenvuoropyyntö. Otetaan kaksi kolme kerrallaan ja sitten te voitte vastata. Ja otetaan sitten taas uusi kierros. Tieste Meera, olkaa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja, kiitokset eh, Belgian ministerille. Minä olen kovasti kiinnostuneena kuunnellut Belgian puheenjohtajakauden eh, suuntaviivoja ja haluaisin huomauttaa, että kovasti eh, innokkaasti kuuntelin myös tästä integraatiosta, mutta integraatiosta ette sitten kuitenkaan puhunut sen enempää. Aloititte siitä. Tiedättehän, että tämä nyt sinänsä ei kuulu niin toimivaltuuksiin. No sitten minä haluaisin vielä huomauttaa olevani vähän pettynyt tähän turvapaikkakysymykseen. Meillä oli olemassa siihen välitysratkaisu 2010 mennessä, nyt se on siirtynyt 2012 mennessä. Nyt sitten tässä puhutaan Dublin ykkösestä ja Eurodagista ja niin poispäin ja niiden yhtenäistämisestä, mutta me tarvitsemme tällaisen turvapaikkapolitiikan ja olisimme tarvinneet sen jo tänä vuonna, emmekä vasta 2012. No haluaisin huomauttaa ja esittää kysymyksen siitä, miten kolmansien maiden yhteistyö tähän nyt vaikuttaa. Eli mm, minä haluaisin eritoten nyt saada vastauksen tähän kysymykseen, koska me sitten varmasti näiden yhteysviranomaisten kanssa joudumme ongelmiin. Meillähän on näitä yhteistyöviranomaisia monissa valtioissa unionin ulkopuolella ja minä haluaisin tietää, miten tämä yhteinen työmme unionitasolla vaikuttaa sitten näiden meidän lähettämiemme yhteysviranomaisten ihmisten työhön ja miten heidän työnsä Frontexin kanssa on sitten koordinoitu. Onko he, ja meillä, me haluamme todellakin nyt saada selvi, selvyyttä tähän, koska nämä kysymykset yhteisviranomaiskysymykset ovat liittyneet nyt yhteistyöpäätösmenettelyyn, eli koskevat myös parlamenttia. Ja minkälaisia aloitteita Frontexilla on eh, Belgian puheenjohtajakauden aikana? Miten Frontex-asetusta aiotaan nyt Belgian puheenjohtajakauden aikana muuttaa? Kiitos. Um, next on my... Seuraavana listalla siis Domiro Gomez ja sitten äh, Wikström ja sitten ministeri vastaa. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset myös ähm, puheenjohtajalle Romero. Uh, Rajoitan puheaikaa jälleen, koska meillä on yli kymmenen puheenvuoropyystöä ja sitten ministeri vastaa vielä, joten yrittäkää esittää sen ja kahdessa. No kiitokset. Kiitokset siitä, että selostitte Belgian puheenjohtajakauden näkemyksiä tämän näistä asioista. Minä haluaisin esittää seuraavan kysymyksen ensiksikin siitä, mitä merkitsee Le Termen Belgian puheenjohtajakauden aikainen, aluksi esittämä näkemys tämän turvapaikan, turvapaikkakäsitteen väärinkäyttämisestä. Jos meillä ei ole olemassa tällaista yhteistä politiikkaa turvapaikka-asioissa, niin saattaa olla, e, että on valtioita, jotka ovat joutuneet kärsimään tällaisesta turvapaikan väärinkäytöstä, mutta ei Euroopan, Euroopan unioni missään tapauksessa tällä hetkellä voi ryhtyä ylpeilemään ja pröystäilemään sillä, että sillä olisi jotenkin loistava turvapaikkapolitiikka. Kyllä meillä on vielä suunnattomasti ongelmia ja sen takia haluaisinkin tietää, mitä ihme että Le Terme oikeastaan tarkoitti tällä turvapaikkapolitiikan väärinkäytöllä ja minkälainen tiekartta siihen on sitten ajateltu luoda tulevaisuutta ohjataksemme. Ja jos ajattelee nyt näitä kaikkia asiakirjoja, joita Belgian puheenjohtajakauden aluksi olemme saaneet, näyttäisi siltä, että turvapaikkapolitiikka on juuri yksi etusia kysymyksistä ja minä haluaisinkin tietää, että mitkä ovat nuo horisontaaliset eh, osaset jotka ohjaavat meitä juuri täytäntöönpanossa ja sitten asioiden käsittelyssä tulevaisuudessa neuvostossa. Ja vielä haluaisin esittää kysymyksen tästä yhteisestä maahanmuuttopolitiikasta, koska tähän, päähän men, tähän päivään mennessä meillä on olemassa, ollut olemassa tällainen yleinen puitesopimus maahanmuuttoasioista, mutta miten sitten nyt voidaan ryhtyä toimimaan, ja, ja meillä on ollut tietysti nämä yhteiset alkuperämaahan palauttamissäädökset, mutta me tarvitsemme paljon muuta tietoa näistä asioista, ja me ainakin olemme jääneet ihan pimentoon näiden asioiden kehittelystä tulevaisuudessa. Kiitoksia. Last one in this round. Viimeinen, vielä Rova Wikström ennen kuin kiitos. Ensin haluan kiittää ministeriä esittelystä ja uskon, että voimme painottaa, että meillä on suuria toiveita Belgian puheenjohtajakauden suhteen ja toivon teille kaikkia menestystä tässä työssä yhdessä meidän ja komission kanssa täällä mainittiin nämä Eurodac-pätevyysdirektiivi ja Dublin, ja meillä on mahdollisuuksia päästä tässä eteenpäin. Se on positiivinen asia, joka koskee lainsäädäntöä, mutta meitä huolestuttaa, että tässä nostettiin esiin vastaanottodirektiivi esimerkiksi ja toinen direktiivi, jotka jätetään pois – ja tässä ehkä tämän, kun poimitaan, äh, ajatellaan näitä marjan poimijoita esimerkiksi, ja tämä ei ole hyvä, tämä aiheuttaa huolta, kun jätetään äh, järkeitä direktiiviä käsittelyn ulkopuolelle. Silloin tulevaisuudessa luodaan politiikkaa, joka ei nosta esiin myönteisiä äh, seikkoja, jotka koskevat turvapaikanhakijoita ja ja tästä syystä pyydän teitä, että suhtaudutte vakavasti tähän pyyntöön ja laaditte hyvin selkeän aikataulun, jonka sisällä parlamentti voi odottaa, että vastaanottodirektiiviä tämä toinen direktiivi nostetaan esiin niin, että tiedämme, että nämä kaksi tulee sitten myöhemmin käsittelyyn, eivätkä ne jää kaiken ulkopuolelle. Tämä on kehotus ja vetoomus. Kiitos. Okay, thank you very much. Kiitoksia. Olkaa hyvä. Kiitoksia niin näistä kysymyksistä. Tahtoisin kiittää. Ensiksi haluaisin vastata Vias Demeralle. Toivon, että nimenne lausuin nyt oikein, edes vähän sinne päin. No kyllä, minä puhuin tästä integraatiosta. Tämä on hyvin merkittävä politiikan mm. ala. Unionilla ei toki ole tässä minkäänlaista toimivaltaa sinänsä, mutta to, yhteisiä toimia on sille, siihen kuitenkin kehitelty ja me aiomme näin jatkaa tulevaisuudessakin, koska siihen meidän toimivaltaa on. Tämä, emme voi mitenkään kehittää maahanmuuttopolitiikkaa ilman tätä integraatiopolitiikkaa myös. Otitte myös esille tämän Frontex-asian asian. No me tiedämme tietysti, mihin suuntaan Frontexia tulee kehittää, eli rajavartioviranomaisten yhteistyötä tulee kehittää. Meidän täytyy vahvistaa Frontex-virastoa ja, äh, juuri, ja sen henkilökuntaa ja kouluttaa sen henkilökuntaa entistä enemmän, jotta Frontex voi kehittyä juuri siihen suuntaan, mikä, mikä tehtävä sille on annettu raja, te, rajayhteistyössä. Ja meidän täytyy nähdä tämä tasapuolisesta yhteistyön näkökulmasta, kokonaisnäkökulmasta tämä Frontex Frontex-asia ja siihen liittyy tietysti tämä laiton maahanmuutto ja sitten integraatiopolitiikka. Ja Romero ja Wikström esittivät myös omat ajatuksensa näistä muista politiikan aloista, jotka liittyvät suoraan turvapaikan politiikkaan ja tässä kyllä molemmat mainitsitte myös tämän proseduurin menettelytapadirektiivin. Nämä ovat hyvin tärkeitä asioita tulevaisuudessa. Meidän täytyy pystyä nopeasti ja mitä nopeimmin edistymään juuri näissä kysymyksissä, pitäen mielessämme kuitenkin tämän yhteisen turvapaikkapolitiikan tavoitteet 2012. Totta kai Dias de Mera otti esille, että tämä olisi tarvittu jo sitä jo nyt 2010, mutta 2012kin on ihan hyvä vuosi, vaikka tässä vähän aikaa onkin hukattu. Mutta meidän täytyy tosiaan pyr pyrkiä viemään nyt asiaa eteenpäin täällä ensimmäisessä, tässä ensimmäisessä vaiheessa tasapainoisesti Eurodakissa, siis ähm, henkilötietojen vaihtokysymyksissä ja sitten Dublin kakkosessa päätöksessä ja niin poispäin. Eli me tarvitsemme tällaisen selkeän Äh, solidaarisuuskysymyksen äh, jäsenvaltioiden välille, koska jotkut valtiot joutuvat kohtaamaan paljon enemmän maahanmuuttopainetta ja turvapaikkapainetta kuin toiset. toiset. Ja sitten vielä tämä pätevyyspuoli liittyy tähän ammattipätevyys ja niin poispäin ja oleskelulupien luotaminen ja niin poispäin. Eli tämä on nyt tämä ensimmäinen porras äh, näillä portailla kohti oikeaa ratkaisua. Mutta me totta kai tarvitsemme tämän mm, menettelytapadirektiivin ja sitten tämän vastaanotto avioliittodirektiivin yhteistoimintaa näissä, näiden politiikkojen ratkaisemisessa tulevaisuudessa. Ja tätä työtä olemme ryhtyneet nyt tekemään Belgian puheenjohtajakauden aikana. No minä olen esittänyt tämän asian teille juuri tällä tavalla esittääkseni tällaisen kokonaiskuvan yhteisestä turvapaikkapolitiikasta, jota me haluamme 2012 mennessä eh, muokkailla. No Romero Lopes otti esille myös keskustelut, tarkoitan puheen, jonka pääministerimme Lötterm esitti. No, Belgia on puhunut viisumivapautuspolitiikasta tiettyjen kolmansien valtioiden kanssa ja myös puhunut turvapaikkapolitiikassa kysymyksistä, että turvaikan, tietyille turvapaikanhakijoille voitaisiin antaa viisumivapaus. No, tässä on keskiössä tietysti nuo maahanmuuttajat, jotka ovat saaneet väärää tietoa tietoa joissakin tietyissä valtioissa Belgiasta, että Belgiassa ikään kuin olisi ollut tällainen viisumivapautusjärjestelmä olemassa, vaikka ei ollut. Eli tässä oli kyse väärästä tiedosta. Ja jotkut henkilöt ovat näin sitten käyttäneet väärin turvapaikkamenettelyjä. Ja toiset, toiset tietysti toimivat täysin vilpittömästi ja toiset sitten taas ovat käyttäneet sitä väärin ja ovat luulleet, että tällainen viisumivapautusjärjestelmä nyt päästää heidät sosiaalijärjestelmän piiriin ja työpaikkajärjestelmän piiriin ja eläke, eläkejärjestelmän piiriin ja niin poispäin. Eli tässä oli kyse aivan väärän tiedon välittämisestä maahanmuuttajien piirissä tietyissä valtioissa ja erityisesti nyt kyse oli Belgian, Belgian kohdistuvista maahanmuuttopaineista. Ja vaikka tässä kyse oli tällaisesta viisumivapautusjärjestelmästä. Ja me tarvitsemme aina näihin viisumivapautusjärjestelmän tiedonantojen rinnalle tällaista tiedonantoa siitä, mitä se oikeastaan tarkoittaa. Ja täytyy suunnata tuo tieto juuri niihin valtioihin oikean, oikeanlaatuisesti siten, että nämä ihmiset eivät sitten joudu väärien tietojen valtaan tai sitten joudu kärsimään joidenkin salakuljettajien vakuutteluista, että nyt sinne voi mennä ihan helposti ja pääsee sosiaaliturvajärjestelmän piiriin ja niin poispäin ja saa antaa kaiken maailman tulevaisuuden toiveen lupauksia, jotka eivät sitten ollenkaan toteudu. Ja tässä on siis kyse tällaisten salakuljettajien myös antamasta väärästä tiedosta. Ja me tarvitsemme tietynlaista valvontaa, jota komission täytyy harjoittaa kaiken mahdollisen viisumivapautusjärjestelmän eh, tiedon antamisesta näihin eh, kohdevaltioihin, jotta tällaisia ongelmia ei pääse syntymään. Mitä paremmin viisumivapautusjärjestelmämme toimii, sen parempi Euroopan unionille, mutta myös näille lähtövaltioille ja varsinkin niille ihmisille, ihmisille, jotka haluavat käyttää tätä järjestelmää laillisista syistä vilpittömästi. Okay, thank you. Kiitoksia. Sitten seuraavat kolme puhetta. Sentini, Tavaras ja Plast. Kaksi minuuttia jokaiselle. Sarentini. Dank ehm, Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Herra Matele, luin puheenjohtajavaltion tekstin liittyen turvapaikkoihin ja maahanmuuttoon. Ja näyttää siltä, että meidän pitäisi sanoa, että eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä vuonna 2012 mennessä, no en tiedä tuleeko tämä onnistumaan, en todellakaan tiedä. Mitä te nyt todellakin haluatte tehdä joulukuuhun mennessä? Ja että se muuttaisi Dublinin järjestelmään, niin tämä olisi todellakin muutos. Parlamentti odottaa kyllä sitä jo. Ei pelkästään tämä parlamentti, vaan myöskin afgaanit, jotka lähetetään Kreikkaan, he odottavat myöskin tätä ehdotusta. Teidän ehdotuksessanne te toteatte, että pitää tehdä sopimuksia kolmansien maiden kanssa, Libyan kanssa, ja pitäisi tehdä EU-Afrikka huippukokous Libyassa, No tällä kaikilla on vähän ikävä sivumaku, kun ajatellaan sitä, mitä viime viikolla tapahtui. Eli Libya lähti takaisin nämä 400 eritrealaista, jotka pyrkivät menemään sieltä eteenpäin Italiaan. He lähtivät takaisin Eritreaan. Ja kun tässä puhutaan maahanmuutosta, niin pitäisi myöskin puhua niiden ihmisten suojasta, jotka, joilla on oikeus suojaan. Tämä olisi hyvä lähtökohta hyvälle maahanmuuttopolitiikalle, koska mehän, meillä yhteiskuntamme vanhenee ja me tarvitsemme myös ihmisiä täällä. Huomaan, että tässä tekstissä on hyvin paljon tästä epäselvää, epätarkkaa muotoilua, mutta ei mitään kovinkaan konkreettista. Odotan, että vuoteen 2010 mennessä meillä on joku ehdotus tähän nähtävissä. After him, Mr. Klaas. Thank you, Madam President. Kiitos puheenjohtaja. Koska kollegani esittää kysymyksen ryhmämme puolesta rajoitun käsittelemään ää, äh, pakolaisia ja heidän uudelleen asuttamista. Ja tätä asiaa ei ole mainittu Belgian puheenjohtajakauden painopistealueessa. Ja nyt haluaisin kiinnittää huomioon tähän aiheeseen. Me olemme käsitelleet sitä viime kuukausina. Ja, ja parlamentissa on laaja yksimielisyys tästä asiasta. Viime toukokuussa hyväksyttiin äänestyksessä äh, 500 äänellä tämä asia – tässä halutaan perustaa uudelleenasutusyksikkö EASON institutionaalisissa puitteissa. Ja sitten on monia, monia tärkeitä horisontaalisia asioita, jotka ovat hyvin tärkeitä jotka, jota täytyy ottaa käsittelyyn. Toivomme, että neuvosto suhtautuu avoimesti tästä käytävään keskusteluun, koska tämä ongelma on tullut esiin monissa mietinnöissä. Tämä on hyvin tärkeä asia, jossa Euroopan unioni ei ole tehnyt vielä mitä sen pitäisi. 5000 pakolaista äh, asutetaan uudestaan. Se ei ole paljon, kun ajatellaan, että muualla jopa 80 000 vuosittain asutetaan uudelleen. Ja jos me tekisimme kaiken, minkä voimme, tämä ongelma voitaisiin ratkaista. Maan maapallon laajuisesti. Kiinnitän siis huomiona tähän asiaan ja toivon, että Belgian puheenjohtajakaudella tämäkin asia otetaan käsittelyyn. Kiitos. Viimeinen puheenvuoro tässä vaiheessa. Klaas. Ehm, Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. On toki yllättävää kuulla, että Belgia puheenjohtajavaltiona taistelee lainuta maailmanmuuttoa vastaan, kun ajatellaan, mitä tämä viimeisen viime vuoden, kymmenen vuoden aikana Belgiassa on tapahtunut, että me laiton maahanmuutto, sitä on tavallaan tuettu täällä eikä taisteltu sitä vastaan. Tällä hetkellä täällä on suuri kollekti laillistamiskampanja menossa laittomien maahanmuuttajien suhteen. Noin 20 000 yksittäistä laillistamisasiakirjaa on tällä hetkellä liikkeellä. Yhteensä kymmeniä tuhansia laittomia henkilöä tullaan palkitsemaan täällä oleskeluvalla. Ja tämä kyllä vastaa, vastustaa sitä, sitten sitä, mitä Euroopassa on sovittu. Koska kyllähän Schengen alueella meidän pitää suojella ulkorajojamme. Eli kysymykseni on, mitä konkreettisia ehdotuksia tulet tekemään? Miten ajatte erottaa neuvostossa toimenpiteitä laittoman maahanmuuton vastustamiseksi, kun näen, että Pelkiässä tilanne on ihan toinen? Me tulee sitten lailliseen maahanmuuttoon. Te, puhutte, että tämä, te sanoitte, että tämä on yksi teidän prioriteettejämme. Te haluatte painost, että ottaa huomioon se, että tarvitaan maahanmuuttoa tulevaisuuden kehittämiseksi. Te olette huomioon myöskin tällaisen työmaahanmuuttomaisuuden tai, tai väestörakenteeseen liittyvän maahanmuuton. Mitä tämä tapahtuu näille 25 miljoonalle työttömälle Euroopassa sitten, jos te toteatte, että mukaan että työmarkkinat hyötyisivät tästä? Eikö tässä ole se vaara, että nämä ihmiset eivät todellakin kokonaan järjestämään ulkopuolelle, jos tällaista ruvetaan toteuttamaan. Sitten te pyydät, erotte myöskin tästä yhden hyväksynnän menettelyä. Miten voidaan taata sitten, että nämä ihmiset jouduvat toisen jäsenvaltion tämän menettelyn jälkeen? Oui, euh, Kiitokset niin Sargentinille. Kiitän teitä tästä tämä, mitä pyysitte, juuri liittyi siihen, että me menisimme mitä nopeammin eteenpäin lainsäädäntöehdotuksissa, joihin olemme nyt sitoutuneet. Ja on syytä tietää, että me teemme yhteistyötä teidän kanssanne ja olemme iloisia siitä, että parlamentti on valmis tukemaan meitä viemään näitä eteenpäin. Annoin selkeästi nämä Belgian puheenjohtajakauden etusia kysymykset. Sä puhuin näistä neljästä tärkeimmästä tekstistä, joiden pitäisi selkeästi puheenjohtajakautemme aikana mennä eteenpäin. Ja uskonkin, että en nyt voi tämän, tämän tarkemmin nyt kertoa enempää näistä etusia kyse kysymyksistä enkä aikataulusta, koska se kai tuli jo selväksi tuossa puheenvuoroni aluksi. Ja kiitäisin myös herra Tavarisia tästä kysymyksestä. Tämä on erittäin tärkeä asia, varsinkin tuo resettlement, tämä uudelleen asettautumiskysymys. Tämä kysymys on tullut esille jo useampaankin otteeseen ja, ja, ja näyttäisi nyt sitten tulevan ö, ikuisuuskysymykseksi näiden toimielinten välillä. Ja tähän sitten varmasti todennäköisesti saamme komission ehdotukseen tulevaisuudessa. Belgia on tosiaankin osallistunut tähän resettlement-keskusteluun tiettyjen valtioiden kanssa, ja meidän täytyy todellakin tähän politiikkaan ryhtyä ja kehitellä sitä juuri kaikkien hyväksymään suuntaan. Tämä asia koskettelee koskee tarkasti ja, kesk- ja, ja suoraan myös parlamenttia yhteispäätösmenettelyssä. Sitten Klaasille seuraavat sanat. Muistuttaisin, että Belgia on yksi Frontexin aktiivisimmista ja innokkaimmista työntekijöistä ja mm, varsinkin näissä maahanmuuttoasioissa ja rajavalvontakysymyksistä, joten teidän on turha luulla, että Belgia ei miten tekisi. Belgia toki haluaa myös vastata näihin väestön kehityshaasteisiin tulevaisuudessa sekä Belgia että kaikki unionivaltiot. Kaikkienhan meidän täytyy keskittyä näihin väestörakenteen muutoksiin tulevaisuudessa. Olisi täysin vastuutonta olla ollenkaan liikaan keskittymättä tähän kysymykseen unionin laajuuden, unionitasolla. Kiitoksia. Um, Kollegat tiedoksenne, täällä on vielä kahdeksan puheenvuoropyyntöä. Suljen tämän listan nyt ja jos kaikki toimivat yhtä kurinalaisesti kuin aiemmin, ministeri vastaa tiiviisti kello 11 mennessä saamme keskustelun päätöksen. Sitten Jako Liino, Ravio ja Pusutil. Grazie Presidente, un benvenuto al signor Ministro, il quale... Kiitoksia mm, puheenjohtaja ja tervetuloa tänne valiokuntamme kokoukseen äh, myös ministerille. Hän on useampaan otteeseen halunnut äh, korostaa sitä, miten solidaarisia täytyy olla ja miten vastuullisesti täytyy hallita maahanmuuttovirtoja. Tukholman asiakirjassa asiasta toki puhutaan tarkkaankin. Ja tämän asiakirjan täytyisi siis sitten tosiaan innoittaa unionitoimielimiä työssänsä. Ihan muutama kysymys näistä asioista. No nämä kaksi direktiiviä jo asioista, erityisesti nämä kausityöntekijät, jotka saapuvat kolmansista valtioista, ja sitten lisäksi näiden kausityöntekijöiden maasta siirtyminen toiseen unionivaltioiden sisällä. Me tiedämme, että tähän liittyy selviä riskejä mutta työmarkkinoiden tarpeet äh, ovat selkeät juuri tällä kausityöntekijöiden alalla. Ja tämä liittyy muun muassa siihen, että väestö vanhenee unionissa koko ajan. Oletteko te nyt ajatellut äh, tosiaankin pääsevänne tästä asiasta lopputulokseen äh, tämän puheenjohtajakautenne aikana? Ja sitten vielä muutama sananen mitä tuo solidaarisuus Belgian puheenjohtajakauden silmissä oikeastaan merkitsee jäsenvaltioiden välillä. Tiedättehän, että kaikki jäsenvaltiot kohtoava, kohtaavat maahanmuuttopaineita ja erityisesti laittomia maahanmuuttopaineita, jotkut tietysti enemmän kuin toiset. Meillä on olemassa tällaiset yhteistyösopimukset jäsenvaltioiden välillä, mutta mitä nämä yhteistyösopimukset todellakin sitten tarkoittavat, koska kyse on erityisesti Maltasta ja Italiasta, mutta e, kyllähän tämä koskettelee kaikkia jäsenvaltioita. Kaikkia pitäisi kohdella tasapainoisesti näissä asioissa. Ja kyse on selvästä ongelmasta, joka koskettelee kaikkia valtioita ja meidän täytyy asettaa selkeät tavoitteet voidaksemme vastata näihin haasteisiin, eh, emmekä ainoastaan tehdä työtä yhteistyösopimusten pohjalta eh, unionitasolla näissä tämän, näin laajassa kysymyksessä. Kiitokset. Kiitos puheenjohtaja. Niin, monta kysymystä nyt on jo esitetty turvapaikkakysymyksistä. Sehän on äärimmäisen merkittävä asia meidän kannaltamme ja minä palaan siihen vielä uudelleen. Minä toivoisin, että voisimme toimia hyvin käytännönläheisesti ja suoraan. Me olemme ymmärtäneet, että tietyt jäsenvaltiot tahtovat mennä eteenpäin monista monista asiakokonaisuuksista tämän kauteni aikana, mutta meidän täytyy selvästi saada tietää, että mitä tapahtuu sitten, kun jotkut asiat menevät eh, eteenpäin ja ehkä niistä päästään loppuun, lopputulokseenkin vuoteen 2012 mennessä ja jotkut toiset sitten taas jämähtävät paikalleen. Ja tämä turvapaikkakysymys eh, saattaa sitten kärsiä tästä epätasapainosta, että jotkut tekstit on hyväksytty, toiset eivät, eli sillä ei ole selvää sokkelia, selvää perustetta, kun kaikkia tekstejä ei ole saatu eh, hyväksyttyä. Eli tässä nyt ikään kuin asetetaan kärryt härän edelle, eikä edetä tasa-arvoisesti saman samanaikaisesti kaikkien tekstien hyväksymisen edistämiseksi. Ja tässä tietysti sitten täytyy miettiä turvapaikanhakijoiden oikeuksia erityisesti, jos tekstit ovat eri tasa, eriarvoisia ja eri aikoihin hyväksyttyjä ja sitten niitä sovelletaan eri tavalla. Ja tässä erityisesti nyt saatetaan sitten joutua eh, eh, ajautumaan samoihin virheisiin kuin aikaisemminkin turvapaikkapolitiikassa. No, eritoten minä haluaisin puuttua tähän eh, nykytodellisuuteen. Jäsenvaltiot kovasti kovasti, ainakin osa jäsenvaltioista kovasti korostavat hallinnollisia kuluja ja rahan menoa, joka menee tähän turvapaikkapolitiikkaan. Se tietyllä tavalla ikään kuin asettaa aika hämärään valoon tämän ihmisarvon, joka liittyy turvapaikkapolitiikkaan, kun kaikki lasketaan rahassa. Ja nyt minä haluaisin sitten puheenjohtajalle tietysti huomauttaa, että nämä kaikki tekstit, joita esittelitte, ovat hyvin tärkeitä, mutta niitä täytyy käsitellä horisontaaliselta tasolta. Ja aika tavalla komissio on tehnyt jo työtä Eh, näiden horisontaalisten asiakokonaisuuksien edistämiseksi ja nämä kysymykset ovat siis hyvin keskeisiä ja merkittäviä, mutta niissä ei anneta kuitenkaan selkeitä konkreettisia vastauksia moniin kysymyksiin ja nämä voivat olla, nämä tekstit sen yleisluontoisuudestaan johtuen voivat olla hyvin eh, heikko pohja tuleville päätöksille ja aika heikko, huono nyt on tällaiselle savipohjalle rakentaa tällä tämä turvapaikkapolitiikan taloa. Kiitoksia. Thank you, Kiitos puheenjohtaja, herra ministeri. Vastaan Frontexin asioista ja toivon, että pääsisimme tässä asiassa jonkinlaisen loppuun vuoden loppuun mennessä. Haluaisin kuulla, mikä neuvoston kanta on Frontexin suhteen ja mikä tilanne on nyt suhteessa asiaan, joka koskee Frontexin mahdollisuuksia ostaa omat varansa sekä Onko neuvostolla visio siitä, että Frontexista vähitellen tulee Euroopan rajavartiosto? Haluaisin vielä palata Salvatore Acalinon äh, no, esiin nostaman solidaarisuusasian. Turvapaikkapaketti perustuu yhteen periaatteeseen eli solidaarisuuteen. Kyseessä ei kuinkaan ole pelkästään äh, turvapaikanhakijoita koskeva solidaarisuus, vaan solidaarisuus niiden jäsenvaltioiden kesken, jotka tällä hetkellä kantavat epätasapainoisen vastuun turvapaikanhakijoista. Te ette ole sanoneet, sanoneet oikeastaan mitään tästä solidaarisuuden toisesta näkökulmasta ja siitä syystä kysyn, minkälaisia suunnitelmia Belgian puheenjohtajakauden jälkeen on tasata tätä mm, epätasapainoista kuormaa ja siihen liittyvää solidaarisuutta. Niin, ehkä nyt voisin sitten vastata Jakolinolle ja Busutilille solidarisuudesta. Ensiksi minä olen sitä mieltä, että Dublin 1 on yksi niistä menettelytavoista, joiden pohjalta meidän tosiaan asiaa on käsiteltävä ja nähtävä tämä solidarisuus sen valossa. Eli joku valtio, joka joutuu kärsimään tietystä maahanmuuttopaineesta, niin täm, toi, täytyy miettiä, minkälaisiin solidaarisiin keinoin yhteistyössä me voimme muut valtiot auttaa tuota valtiota, joka on joutunut tällaisen tietyn ma- maahanmuuttopaineen kohteeksi. Eli tämä nyt erityisesti koskee vaikkapa Maltaa. Me tarvitsemme tällaisia tiettyjä yhteistyömenettelytapoja ja Dublin, Dublin ykkösessä on juuri määritelty tämä vastuuvaltio ja määritelty hivenen tätä solidarisuuspuolta, mutta me tarvitsemme tietysti tähän myös eurooppalaisia rahastoja ja tietysti Frontexin tukea. Ja totta kai tämä asia liittyy myös tuohon tukitoimistoon, tukivirastoon, jonka täytyy maahanmuuttoa maahanmuuttoasioissa auttaa jäsenvaltioita asian ratkaisemisessa ja myös solidaarisuuden jakamisessa ja vastuun jakamisessa eh, ja hallinnoimisessa jäsenvaltioiden välillä paremmin maahanmuuttovirtojen ohjailemisessa. Mutta tämä yhteisvastuu liittyy myös tietysti kokonaisvastuuseen ja me tarvitsemme parempaa yhtenäistämistä turvapaikkapolitiikan eh, lainsäädäntöön voidaksemme myös eh, sitä, sen pohjalta kehittää tätä yhteisvastuun henkeä, koska tämä solidarisuushengen, yhteisvastuun hengen täytyy toimia eh, sen kautta, että kaikkia sääntöjä noudatetaan samalla tavalla jokaisessa jäsenvaltiossa ja kaikkia kohdellaan tasa-arvoisesti, joten meidän täytyy samalla tavalla tavalla samassa näkökulmasta kohdella kaikkia jäsenvaltioita. Ja tämä, tätä, tämän johtolangan täytyisi hoitaa tätä keskusteluamme puhuessamme yhteisvastuusta. Ja mm, kun keskustelemme sitten sellaisista sellaisten valtioiden tilanteesta, joihin kohdistuu suuren suuria maahanmuuttopaineita. Tietysti meidän täytyy mennä sitten yhtenäistämisasioissa, turvapaikkakysymyksissä Euroopassa eteenpäin, juuri voidaksemme toimia tehokkaammin ja yhtenäisemmin jäsenvaltioiden välillä ja meillä olisi jokaisessa jäsenvaltiossa sama lähtökohta toimia turvapaikka-asioissa ja maahanmuuttovirtojen hallinnassa. No, e, tässä mä tietysti pikkuisen e, tietysti sotkeutuu toinen toisiinsa, eikä tämä ole mitenkään poliittisesti helppoa. Eli jos mietimme tätä yhteisvastuumenettelytapaa ja sitten yleisvastuuta, ne tietysti toinen toisiinsa linkittyvät selkeästi. Ja Belgian puheenjohtajakauden aikana aikana toivotaan pääsevän näistä asioista eteenpäin, samoin kuin Frontexista ja omista varoista ja Frontexin omista varoista ja, varoista ja sen talousarvion hoitamisesta. Me toivomme saavamme siitä säännökset aikaiseksi ja toivomme sitä sen kautta eh, Frontexin rahastojen tai Frontexin varojen kasvattamisen kautta saavamme siitä myös tehokkaamman. Ja sitten Giomille, Rova Giomille, kun nyt otitte esille sen, että tämä ensimmäinen vaihe, joka nyt on käsiteltävänämme, linkittyy seuraa siihen, tähän näihin meidän velvollisuuksiimme. No jos ajattelemme sitten näitä velvollisuuksiamme ammattipätevyyksien vaatimisessa tai sitten pitkäaikaisen oleskeluluvan myötämisessä, meillä on olemassa näihin jo tietyt tekstit ja niihin meidän täytyy pohjata tämä tuleva lainsäädäntömme mitä tasapainoisimmin mahdollista, e, miten, niin hyvin kuin vain osaamme jo tässä alkuvaiheessa ja ottaa tähän mukaan tämä vastuu ja yhteisvastuukysymys, joka tulee Dublinista ja Eurodac-lainsäädäntö ja sitten nämä eh, maahanmuuttajien pätevyysvaatimukset. Voidaksemme niitä, ne yhtenäistää, voidaksemme sen pohjalta osoittaa, mikä meidän yhteinen suuntaviivamme tulevaisuudessa on. Ja juuri äsken mainitsinkin tästä ja halusinkin juuri eh, korostaa sitä, että me haluamme pitää mielessämme sen, että tämän turvaikaan-kysymykset ja menettelytapakysymykset ja vastaanottokysymykset ja haluamme yhteisissä teksteissä yhtenäisesti eh, ratkaista. Ja meillähän ei ole olemassa niihin vielä yhteistä näkemystä, mutta tämä on kuitenkin hyvä alkuaskel eteenpäin juuri oikeaan suuntaan, voidaksemme 2012 tavoitteisiin päästä ja myös sitten tämän ensimmäisen askeleen rohkeasti ottaa. Ja vielä sitten tästä laittomasta maahanmuutosta, jonka Jakolino esitti. No, on todellakin kyse näistä kolmesta te- kysymyksestä, jotka puheenjohtajakauden ajatuksesta, ajatuksia johtavat, eli kausityöntekijät ja, ja nämä kaikki työntekijöihin liittyvät kysymykset ja heidän liikkumisensa eh, unionin alueella. Tämä täytyy ratkaista puheenjohtajakauden aikana. Kiitoksia. Ja sitten viisi viimeistä puheenvuoroa yhdessä ja seuraamme kelloa. Mrs. Keller, Minäkin haluaisin kiittää ministeriä. Minä sitä vaikutitte, te, te vakuutitte, että puheenjohtajavaltio tulee pyrkimään siihen, että jaetaan enemmän vastuuta jäsenvaltioiden kesken ja että myöskin pyritään jakamaan enemmän velvoitteita juuri uudelleen asuttamisen suhteen. Että jos tämä politiikka on se, mitä, mitä tuette harjoittamaan, niin hyvä, hyvä on näin. Pitäisi saada myöskin tämän, sitten konkreettisia tuloksia tästä poliittisesta aloitteesta. Haluamme kiittää teitä myöskin tästä sitoumuksesta, jota olette ottaneet esille, kun äh, jos olette asiaa liittyen ilman huoltajaa saapuviin alaikäisiin, joka on yksi prioriteettialueita puheenjohtajakaudella. Sitten vielä lopuksi. Keskustelemme jo aikaisemmin täällä jo ihmis, äh, ihmisarvoisesta käsittelystä. Ja tässä pitäisi myöskin katsoa sitä, että ihmiskaupan uhreja ei saisi palauttaa, jotta heille pitäisi antaa oleskelulupa, jos he ovat todettu teidät on todettu ihmiskaupan uhreiksi. Haluaisin kuulla teidän kantanne tähän. Kiitoksia. Kiitokset. Niin minä haluaisin kiittää ministeriä siitä, että saavuitte tänne. Tämä maahanmuuttoasiahan on hyvin merkittävä, niin kuin turvapaikkakysymyksetkin. Haluaisin samaa sanoa kuin täällä muutkin minua ennen. Minä tulen Espanjasta ja erityisesti Andalusian alueelta, jossa me todellakin kärsimme ja todellakin sanon, että kärsimme laittomasta maahanmuutosta päivittäin. Ja tässä nyt juuri vähän aikaa sitten Motorilista Granadassa jouduimme todistamaan tapausta, jossa monet, monet ihmiset kuolivat ja kaksi vauvaakin siellä hukkui, kun Pohjois-Afrikasta tuli väkeä taas veneillä. Ja jos puhumme nyt solidaarisuudesta, niin me haluamme tietysti ja voimme siitä jatkaa jankuttamista ikuisuukset, ikuisuuksiin pääsemättä mihinkään konkreettisiin tuloksiin. me tarvitsemme tietysti tietoa ja meidän täytyy välittää tietoa erityisesti niistä valtioista, jotka ovat joutuneet kärsimään erityisesti erityisen paljon tästä laittoman maahanmuuttopolitiikasta ja maahanmuuttopaineesta. Ja tiedämmehän nyt kuitenkin, että ne ovat erityisesti nämä Etelä-Euroopan valtiot. Ja minä haluaisin toivoa, että Belgian puheenjohtajakauden aikana todellakin voitaisiin viedä eteenpäin tätä eurooppalaisten valtioiden solidaarisuutta ja yhteisvastuuta kaikkien mahdollisten lainsäädännöllisten keinojen hyväksymiseksi ja yhtenäistämiseksi unionitasolla voidaksemme tukea niitä valtioita, jotka etelässä Euroopassa kärsivät juuri näistä vaikeista asioista, jotka liittyvät turvapaikka-asioihin ja maahanmuuttoon, laittoman maahanmuuttoon. Ja erityisesti minä puhun nyt näistä pienistä kylistä Etelä-Euroopassa, siihen Jakolinokin viittasi. Eli tämä ongelma eh, koskettelee ihan jokaisia kansala- jokaista kansalaista, jokainen joutuu kärsimään tästä ja näkemään näitä kauheita tapahtumia merellä, kun ihmiset siellä hukkuvat ja joutuvat joka päivä eh, traumatisoitumaan näistä asioista. Kiitoksia. Um, thank you. I... Kiitos. Minun täytyy todeta, että henkilökohtaisesti en ole varma, että kuulemme vastauksia näihin kysymyksiin, jotka ovat olleet minulle kiinnostavia, joten yritän esittää täsmällisen kysymyksen parhaan kykyni mukaan. Ja toivon myös täsmällisiä vastauksia. Ensinnäkin Frontexista haluan tietää, haluaako valtio Belgia käynnistää tutkimuksen äh, raporteista ja ehdotuksista, joita Frontex ähm, voisi käsitellä ihmisoikeudet, palauttaminen ja niin edelleen. Tuleeko tähän joku tutkimusselvitys ja miksi? Ja lisäksi haluaisin mm, kysyä, mitä ajattelette siitä, mihin suuntaan Frontexin pitäisi kehittyä? Millainen Frontex on viiden vuoden kuluttua esimerkiksi? Miten haluatte varmittaa oikeuden mm, turvapaikkaan rajavartioiden ohella? Ja tässä ilmeisesti neuvostossa on vastustusta sen suhteen, että kehitettäisiin yhteinen turvapaikkajärjestelmä. Saksa ainakin on vastustanut. Miten haluatte selvitä tästä asiasta? Millainen strategia, strategia tässä on ja miten tätä yhteistä turvapaikkamenettelyä voitaisiin viedä eteenpäin? Ja entä sitten laiton maahanmuutto? Miten suhtaudutte siihen ja miten aiotte viedä eteenpäin – tätä asiaa, jota Kreikka nosti esiin, että voidaan varmistaa, että tu- pakolaiset ovat turvassa ja voivat hakea turvapaikkaa. Rova Ernst, olkaa hyvä. Ja, dank. Kiitoksia. Minusta turvapaikkalainsäädännön harmonisointi on hyvin tärkeä asia. Tässä aikaisemmat puhujatkin totesivat, että Saksalla on tällä hetkellä epäilyksiä tähän. Tähän haluaisin kuulla teidän kantanne? Mitä aiotte tehdä, jotta nämä epäilykset voidaan hälventää pikkuhiljaa? Kysymykset ovat seuraavat. Ensinnäkin, te omassa ohjelmassanne esititte, että suojelun taso pitää olla korkealla turvapaikkamenettelyssä, kun kyseessä on turvapaikkamenettelyn harmonisointi ja annettaisiin turva vain niille henkilöille, jotka tarvitsevat sitä. Niin tämä, aiotteko laajentaa turvakäsitettä turvapaikkamenettelyssä, mitä ajatuksia teillä on tähän liittyen? Ja sitten toinen asia, täällä puhutaan tehokkaista palautussomuksista ja uusia somuksia pitäisi solmia, niin mitä aiotte aloittaa tämän oman kautenne aikana, mitä neuvotteluja ja sitten nämä ilman huoltajaa saapuvat alaikäiset, joita pitäisi katsoa erityisesti, mitä pitäisi konkreettisesti tehdä tämän asian suhteen. Minusta tämä on tärkeä asia, että ilman huoltajaa saapuvat alaikäiset asetetaan erityissuojelun piiriin. Ja tässä pitäisi tehdä myöskin päätös sen suhteen, että heillä on ehkä mahdollisuus sitten pysyä omassa maassaan tietyn edellytyksin. No Frontexissa kysyttiin myös, minäkin haluaisin kuulla, mitä tavoitteita teillä on Frontexin suhteen, mitä aiotte tehdä. Kiitoksia, sitten Ruo Fajon. Kiitoksia myöskin kaikesta tiedosta. Puhun lyhyesti Euroopan parlamentissa vastaan viisumien vapauttamisesta bosnia herzegovina ja Albanian osalla ja tästä vielä käsitellään, keskustellaan iltapäivällä. Siitä syystä haluaisin pyytää teiltä täsmennystä tähän asiaan, koska te sanoitte avoesittelyssänne, että tämä on yksi Belgian puheenjohtajakauden painopistealueelta. Totean kuitenkin, että olen aika pettynyt Belgian puheenjohtajavaltion toimintaan, koska en näe että Belgia pyrkisi voimakkaasti saamaan tämän prosessin päätökseen näiden maiden kanssa. Syyskuun alussa Euroopan parlamentissa kuullaan suullinen selvitys näiden maiden teknisistä valmiuksista ja saamieni tietojen mukaan molemmat maat ovat teknisesti valmiita, mutta Belgian puheenjohtajakauden päivitetyssä ohjelmassa sanotaan, että ministerit tarkastelevat asiaa vasta marraskuussa eikä lokakuussa niin kuin oli suunnitellut. Ja tämä viivästyttää tätä asiaa, joten kysyn, onko tässä nyt poliittisen tahdon puudetta. Tekninen prosessi on tulossa nyt poliittiseksi prosessiksi. Ja muistutan teitä, että viime marraskuussa yhdessä neuvoston kanssa me sovimme siitä, että julk- tulee yhteinen julistus, joka on hyvin tärkeä, ja että näitä asioita käsitellään kirjallisena asiana. Parlamentti on valmis tähän, mutta tätä valmiutta ei teidän puolellanne näy. Kiitoksia. Nyt tämä puheenvuorot on käytetty. Ministeri Vatle. Niin, kiitoksia. Ehkä ensiksi puuttuisin eh, ihmiskauppaongelmaan Siihen kaksi kysymystä tuli Belgian puheenjohtajakauden aikana, lokakuun aikana, jotain konferenssi keskustellaksemme Tukholman ohjelman edistämiseksi juuri ihmiskauppakysymyksissä. kysymyksissä minä kiitän kovasti myös Rova Herstiä ja Angelilia eh, siitä, miten yksin matkustavien lasten ja maaha, yksin maahanmuuttavien lasten ongelmaa käsittelitte. Meidän täytyy hyviä käytänteitä pystyä vaihtamaan jäsenvaltioiden välillä suojellaksemme yksin matkustavia lapsia erityisesti ja sitten iän määrittelyssä ja suojelumäärittelyssä ja sitten miten me pystymme tälle erityisen herkälle ja haavoittuvalle ryhmälle tarjoamaan parasta suojelua. Ja sitten Rova Jimenezille esille. Me tosiaankin tiedämme, että tällaisia vaikeuksia on olemassa näissä valtioissa ja tietyt valtiot joutuvat kärsimään suunnattomista turvapaikka- ja maahanmuuttopaineista ja me haluamme todellakin toimia siten, että tämä politiikka jakaa vastuuta ja yhteisvastuuta valtioiden välillä, kuten juuri äsken jo ehdin sanoa edellisessä puheenvuorossani. Sitten Rova Kellerille todellakin Frontex eh, ja myös Busutillekin tästä jo sanoimme. Me haluamme Frontex-tekstiä viedä eteenpäin mitä nopeammin yhteistyön ja koordinoinnin välillä eh, voidaksemme asetuksen eh, Frontex-asetuksen saada päätettyä. Ja Rova Kellerille haluaisin vielä uudelleen vahvistaa sen, että me todellakin toivomme luovamme yhtenäisen turvapaikkajärjestelmän. Se on tietysti perustavanlaatuinen kysymys koko maahanmuuttopolitiikassa ja me tarvitsemme siihen kaikkien toimielinten yhteistyötä ja parlamentin täytyy olla tässä myös vahvana ja minä olenkin varma, että te haluatte viedä asiaa eteenpäin ja viedä sitä tätä politiikkaa nimenomaan yhtenäisempään suuntaan vuoteen 2012 mennessä. Ja tämä todellakin liittyy tähän jatkuvuuteen yhtenäistämispolitiikassamme maahanmuuttoasioissa. Ja sitten Rova Enstille tuo korkean tason suojelu, sitä me tietysti kaikille mm, ihmisille haluamme. Me kaikki unionin jäsenvaltiot olemme allekirjoittaneet Geneven ihmisoikeusyleissopimuksen ja haluamme todellakin noudattaa ja sitä ja osoittaa tämän Geneven, Genevessä solmitun myös pakolaisia ja maahanmuuttajia koskevan yleissopimuksen sääntöjä yhten, mitä yhtenäisimmin eh, koko tällä unionin yhteisellä alueellamme. Ja sitten tuosta takaisinotosta voisin haluaisin siitä korostaa sitä, että me tietysti aiomme edelleenkin valvoa ja tarkkailla ja seurata näiden jo aikaansaatujen sopimusten soveltamista ja erityisesti Marokon ja Turkin kanssa yrittää saada aikaiseksi tämän takaisinottosopimuksen, mutta mennä myös pidemmälle näissä takaisinottosopimuksissa, koska tämä, nämä takaisinottosopimukset ovat yksi olennaisimmista linkeistä turvapaikkapolitiikassamme. Se ei suinkaan ole mikään helpoin asiakokonaisuus varsinkaan, mutta, mutta, mutta me tarvitsemme niitä voidaksemme palauttaa tiettyjä ihmisiä takaisin kotivaltioihinsa, jos heillä ei ole perustetta jäädä meidän alueellemme. Ja näin me sitten haluamme tämän päivän aikana tietääkin, miten nyt sitten parlamentti äänestää tästä Pakistanin ja unionin välisestä takaisinottosopimuksesta. Sehän on tässä teillä tunnin päästä äänestettävissä. No sitten me haluamme tietysti saada näkemyksen parlamentista ennen kuin saamme komission ehdotuksen näistä asioista. Voidaksemme keskustella neuvostossa asiasta sitten myös pitäen mielessä se, mitä parlamentti on jo sanonut. Ja me haluamme näissä takaisinottosopimuksissa erityisesti saada tietää sen, miten nämä valtiot, joiden kanssa sopimuksia olemme tehneet, noudattavat ja soveltavat niitä sopimusehtoja, joita olemme niille asettaneet jo aikaisemmissa. Ja tämä osoittaa selvää sitoumusta näiden toisten valtioiden osalta, samoin kuin meidän osaltamme. Ja tässä me tietysti komissiota odottelemme tätä seurantaraporttia. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia ministeri Vatele me olemme nyt käyttäneet kaiken ajan ja jos nyt vielä on, meillä on muutamia avoimia kysymyksiä, mutta nyt kuitenkin ajan puutteen takia ehdotan, että keräämme nämä kysymykset ja lähetän ne teille kirjallisena ja teillä on sitten aikaa vastata niin. Joten pyydän niitä kollegoita, joiden kysymykset jäivät nyt tässä ottamatta esiin, lähettämään kirjallisena sihteeristöllenne, mutta ainoastaan ne kysymykset korostan, jotka halusitte esittää, mutta joita ei ehditty esittää. Kiitän vielä siitä, että olette ollut vastaamassa täällä kysymyksiin ja tulevan puolivuotiskauden aikana varmaan tapaamme vielä uudestaan. Okay, colleagues. No niin, kollegat. Seuraava esityslistan kohta. Äänestämme Euroopan komission ja Pakistanin välisestä takaisinottosopimuksesta. Esittelijä on Sogor. Ensinnäkin haluaisin muistuttaa teitä, että teidän täytyy varmistaa, että äänestyskortit ovat käytössä ja ilmeisesti täällä halutaan käyttää puheenvuoro vielä ennen äänestystä. Oui, merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti muutama sananen. Tämä on äänestysselitys minun ryhmältäni. Moni, moni neuvottelujen ja keskustelujen jälkeen ja esitimme moniakin kysymyksiä tähän asiaan ja kävin keskusteluja monien kollegoiden kanssa ja kävimme keskusteluja komission edustajien kanssa ja, ja Cecilia Wallströmin kanssa, komission edustajien kanssa. Minun ryhmäni aikoo äänestää tämän tekstin puolesta, koska me olemme saaneet selvän vakuutuksen sitoumuksesta ja selvät takuut ja kirjallisesti olemme nämä takuut saaneet asian edistämisestä ja kirjallisesti te olette varmaan tämän tekstin jo saaneetkin kaikki käsiinne ja siinä puhutaan erityisesti siitä sitoumuksesta, miten komissio haluaa suojella kansainvälisesti näitä kolmansien valtioiden kansalaisia ja noudattaa näitä norfulmaa palauttamatta jättämissä periaatteita ja sopimuksia tiettyjen valtio, varallisten valtioiden kanssa. Eli val, ihmisiä ei toteuta, no, palauteta kotivaltionsa, mikäli he siellä alkuperävaltiossaan tai kauttakulkuvaltiossaan joutuisivat selkeän vaaran uha, uh, uh, uh, uhkaamiksi. Eli näin me haluamme sitten näin tätä tekstiä tukea. Ja me nämä takuut olemme saaneet komissiota ja komissioneuvottelujemme jälkeen on näihin selkeisiin sitoumuksiin suostunut ja tahtoo sitten todellakin sitoutua tähän ihmisarvoiseen elämään. Me olemme käyttäneet neuvotteluissa tätä, tätä termiä keskusteluissamme Pakistanin takaisinottosopimuksen kanssa ja myös Geneven yleissopimuksen komission pääperiaatteita olemme noudattaneet ja me haluamme puolivuot, puolivuotiskausittain komissiolta takaisinottosopimuksesta ja Pakistanin asioista tiedonannon ja, ja saamme tietää ö, sitten, miten Pakistanissa tapahtuu. Ja näin tulee tapahtumaan, mikäli tämä teksti nyt hyväksytään. Ja sitten se, perustamme takaisin sekä komitean mm, parlamentin ja sitten valtion, tämän valtion kansalaisjärjestöjen kanssa. Ja nyt kohta päätän puheenvuoroni. Komissio ja parlamentti ja erityisesti meidän ihmisoikeuksien valiokuntamme osoittaa tässä nyt selvää suoraa eh, ihmisoikeuspolitiikan kunnioittamista ja vaatii komissiota näiden sitoumusten eh, selkeää toteuttamista ja nämä sitoumukset, näitä sitoumuksia ei ole tehty pelkästään näihin tiettyihin valtioihin nähden, vaan komission sitoumus on tehty meidän parlamenttiimme nähden ja meidän tulee sitä valvoa ja meidän valiokuntamme aivan erityisesti ja siitä syystä me äänestämme tämän puolesta. Teillä on tämä komission teksti varmaan varmasti kirjallisena edessänne. Voitte sitä tutkailla tässä äänestyksen aikana ja seurailemme sitä tässä äänestyksessä. Kiitoksia. Kiitokset. Three more requests for the floor. Kolme muuta puheenvuoropyyntöä on esitetty. Anteeksi. Kyseessä ei ole keskustelu, mutta ihmiset haluavat äh, mainita jotain äänestyksestä. Miss Niin, Rova Flotre. Niin tosiaankin tämä nyt on äänestysselitys ja tämän tietysti voitaisiin hoitaa myös äänestyksen jälkeen, mutta tässä nyt jo alkoikin liberaaliryhmän äänestysselostus, joten miksei tässä nyt voisi sitten suoraan jatkaa. No, joka tapauksessa puheenjohtaja voi itse päättää, ei minun ole pakko nyt ennen äänestyksiä selostaa, miksi mitäkin äänestän, mutta joka tapauksessa mm, uskon, että mm, tässä monien keskustelujen jälkeen vihreä että tätä Pakistanin kanssa tehtyä yhte- takaisinottosopimusta eh, ei Ähm, nyt voida takaisinään sinänsä tukea, koska Pakistan on yksi suurimmista turvapaikan hakijoiden lähteistä ja sinne myös saapuu paljon maahanmuuttajia sen naapurista ja tässä nyt on puhuttu juuri näistä sitoumuksista, joihin äsken äh, kuulimme viitattavan komission edustajankin, suul, edustajankin lainauksessa ja tässä puhutaan äh, matkustusasiakirjoista ja oleskeluluvista ja kauttakulkuluvista ja sen sellaisista ja myös, äh, myöskään Pakistanin suurlähettiläs ei osaa vastata näihin avoinna oleviin kysymyksiin ja sen takia minun mielestäni on hyvin valitettavaa eh, näin toimia ja erityisesti ajatella, että parlamentti hyväksyisi tällaisen eh, ensimmäisen takaisinottosopimuksen Lissabonin siipien suojassa, eikä toteuta meidän valtaamme ja toimivaltaamme erityisesti ja meidän vastuutamme tähän valtioon nähden ja näihin, näihin asiasta kärsiviin henkilöihin nähden. Jos on vielä äänestysselityksiä. Voitteko esittää ne hyvin lyhyesti? minuutin mittaisena, taikka voitte esittää ne myöhemmin. No niin, työjärjestyspuheenvuoro. Puheenjohtaja, tämä on aivan järjetöntä. Ei meillä ole mitään aikaa keskustelulle. Meillä on aika äänestyksellä oikea tässä. Tämä on selkeästi mainittu täällä esityslistalla. Eikä tämä mikään äänestyskäyttäytymistilaisuus ole. Mennään suoraan äänestykseen koska monet jäsenet tulevat paikalle vain äänestäkseen. Jos ihmiset pyytävät puheenvuoroa, minä voi etukäteen tietää, mitä he haluavat sanoa. Kirkhoff saa puheenvuoron. Hän esitti työjärjestyspuheenvuoron. Sitten äänet, äänestetään sitten äänestys. Chairman, in fact, explanations of vote on... Niin, totta kai äänestyskäyttömyys äh, äänestyksen jälkeen meidän sääntöjen mukaan, ei ennen sitä. Ja tässä ei ole mitään keskustelua käytävissä nyt. Minusta tässä on sääntö, joka sallii sen, että ensin äänestetään ja sitten vasta mainitaan käyttäytymistä. Eli tämä selitys jälkeenpäin. Now and then there will be two explan short explanations of vote. Okay, so... No niin, äänestetään. Jos haluatte kannattaa tätä, äänestätte puolesta, muuten vastaan. Elektroninen äänestys. Open. Äänestys alkaa. Onko, ovatko kaikki äänestäneet? Ei, ei vielä. Okay, change, change the machine. No niin, sieltä ilmeisesti jonkun täytyy siirtyä toiselle koneelle. Jaroka, voitteko siirtyä istumaan johonkin muualla? Hasse toimii, onko äänestys nyt valmis? Ei vielä. Yksi henkilö ei vielä ole äänestänyt. Hyvä on. Äänestys päättyy. Kaikilla on ollut tilaisuus äänestää. Hyväksytty 30 puolesta, 22 vastaan ja ei tyhjiä. Annan esittelijälle puheenvuoron ensin ja sitten vielä äänestysselitykset. Köszönöm szépen, én csak meg szeretném köszönni a kollégák bölcsességét, akik megszavazták. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, jotka äänestävät tämän puolesta. Oh, sorry, there was no translation. I just would like to thanks for the... Niin, täällä nyt oli käännöstä. Siis eh, haluan kiittää kaikkia, jotka puolesta. Kiitokset. Okay, that is the shortest No niin, tämä oli kaiken lyhyin puheenvuoro toistaiseksi. Ja jos lähdette, lähtekää täältä hiljaa. Edustaja Ernst. Ja, vielen dank. Kiitoksia. Haluaisin vielä selvittää äänestyskäyttäytymistäni niin ja tehdä ilmoituksen. Yksi asia on tietysti, että QNGL äänestetään sellaista vastaan. Sen takia koska tällä on tärkeä asema tulevia somuksia koskien. Ja että tässä tilanteessa ihmisoikeudet ja kansalaisoikeudet eivät ole toinkaan suuressa roolissa. Eli meistä komission toiminta ei tyydytä meitä. Tämä on tällainen kosmeettinen sisällöltään. Ja tässä on suuria huolenaiheita pakolaisten suhteen, monien pakolaisten suhteen, joita todellakaan ei suojella sitten, koska Pakistani ei ole Geneven pakolaisomuksessa mukana, eikä varmaankaan se toisaalta tarpeesta tukea näille pakolaisille. Tämän halusin lisätä tähän ja halusin vielä todeta, että kollegojen kanssa yhdessä Ellen Flotren kanssa olen tehnyt sen vähemmistöjulistuksen, ja me tulemme lähettämään sen kaikille kollegoille. Teillä on sitten mahdollisuus allekirjoittaa tämä meidän kanssamme. Last one, Madame Guillaume, for one minute. Oui, très rapidement, euh, puisqu'on a eu l'occasion, je crois, assez... Ihan nopeasti. Meillä on ollut mahdollisuus aika usein selittää kantaamme näihin teksteihin omassa ryhmässäni. Monia kysymyksiä on esitetty mutta saimme hyvin vähän täsmällisiä vastauksia näihin kysymyksiin. Mielestäni nämä sitoumukset lainausmerkeissä, joita komissio on tehnyt, ovat lähtökohta, eivät ne edusta edistystä. Nämä ovat siis edistystä. La- sitoumuksia lainausmerkeissä eivät todellisia sitoumuksia ja olemme nähneet, miten takaisinotto sopimukset toiminnat. Meillä ei ole tietoja olemassa olevista sopimuksista, joten kuka tietää, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Jos me saamme puolivuosittain raportin niin en tiedä miten tämä toimii, kun se ole toiminut aiemminkaan. Kiitoksia näin päättää tämän esitystä kohtaa ja mennään sitten kohtaan 11. Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alalla toimivat EUn virastot. Keskustelu kahdesta asiasta, nykytilanteen esittelystä ja Lissabonin sopimuksen vaikutuksesta EUn virastoihin ja mahdollinen keskustelu sisäisen turvallisuuden pysyvän komitean KOSin edustajan läsnä ollessa. No, tämä asia vielä vahvistettu, joten tämä selviää sitten. Me kaikki olemme tietoisia siitä, että EU-virastojen määrä on lisääntynyt vapauden, turvallisuuden oikeuden alalla. Ja kyllä pitäisi nyt selkeästi yleisten puitteiden ja yhteistyön puitteissa ja kansallisten ja EU-parlamentin puitteissa määritellä se, mikä toiminnalla on Meillä on myöskin KOSI, tällainen sisäisen turvallisuuden komitea, myöskin sitten taas komission sisäisen turvallisuuden suunnitteluyksikkö olemassa, ja parlamentti on jo Tukholman prosessin mietinnön yhteydessä pyytänyt ottamaan esille nämä asiat, että kaikki virastot tehdään Lissabonin mukaisiksi, siis kuten Europol ja Eurojustkin ovat. Jos ei tämä tapahdu nopeasti, niin Lissabonin sopimus tulee vuoden vanhaksi ennen kuin mitään suurempia parannuksia tilanteeseen saadaan aikaiseksi. Joten meillä on ensimmäinen keskustelukierros Jean Lambertin kanssa, joka on EU-edustaja virastotyöryhmässä. Ja sitten antaa myöskin Herra Kokoverille, Kosin puheenjohtajalle puheenvuoro, mitä onko tämä vahvistettu. Onko Herra täällä? Okei, okay, mutta ensin Jean Lambert. Okay, thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan todeta, että en pidä itseäni Liben edustajana, koska on olemassa parlamentaarinen työryhmä, toimielinten välinen työryhmä, joka käsittelee näitä virastoja ja se sisältää myöskin edustajia poliittisista ryhmistä. Kuitenkin olen ainoa siellä Libestä, koska siellä on monia muita, joilla on yhteyksiä muihin valiokuntiin – taustalla kuitenkin on budjetin valvonta hyvin laajalti, joka ei ole välttämättä ainoa tapa tarkastella näiden virastojen toimintaa. Osana taustaa on se, mitä tapahtuu Lissabonin agendan, mutta tässä työryhmässä on parlamentin linja perustuu Stankan mietintöön vuodelta 2008. Täällä on ehdot, äh, esit, edustus poliittisista ryhmistä ja sihteeristöstä, jolla on yhteydet valiokuntien. Libe tietysti mukana tässä ja osana äh, työn perustetta on tarkastella ja arvioida arv, virastoja ja niiden työtä ja katsoa, voidaanko löytää yhteiset periaatteet niiden rakenteille, toiminnalle ja valvonnalle. Toisaalta virastot ovat aika erilaisia, kuten näemme myöhemmin. Yksi käsittelyn alaisista asioista on ollut parlamentin rooli ja osuus, ja se, se miten tämä keskustelun rakenne muotoutuu ajatellen keskustelua mm, eri osapuolten välillä. Ja on olemassa neljäosainen arviointiraportti, jonka komissio on tilannut e, koskien näitä virastoja. Jos te etsitte kesäloma lukemista rannalle, niin en suosittele näitä kylläkään mutta sieltä ne asiat löytävät Liben osalta. Meillä on olemassa taustatiedote, jonka sihteeristö on koonnut. Se on hyvä, se jaetaan teille. Mutta monia asioita on vielä nousemassa esiin. Me olemme reagoineet aika vähäisesti Tukholman ohjelmaan. Tästä puhun myöhemmin vielä. Kuten johdannossa puheenjohtaja mainitsi, kaksi virastoa, Eurojuust ja Europol – toimivat nyt perussopimuksen pohjalta. Ne on mainittu artikloissa 85 ja 88. Tähän liittyy kysymyksiä, jotka koskevat kansallisten parlamenttien asemaa ajatellen arviointia ja myöskin kansallisia näkökulmia suhteessa näiden virastojen työhön. Ja sitten vielä tämän valiokunnan kannalta on kysymyksiä, jotka liittyvät sopimuksiin kolmansien maiden kanssa. Tämän no, on, nehän ovat kuuluneet tämän valiokunnan toimintaan. Sitten puhutaan hyvästä hallinnosta, parlamentin roolista siinä. Meillä on useita virastoja, meillä on äh, huumeiden ja huumeiden käytön seurantakeskus, meillä on perusoikeusvirasto, se on tutkimusvirasto, sitten meillä on esi- ja politiikkaa laativia äh, poliittisia virastoja, niillä on yhteyksiä ulkoisiin elimiin. Sitten meillä on toiminnallisia virastoja, niistä puhutaan tänään. Frontec on mainittu täällä ja sen, sen toimintaa arvioidaan tällä hetkellä Europol, joka on paljon enemmän mukana nyt äh, laajemmalla mandaatilla terrorismin, järjestäytyneen rikollisuuden vastaisessa toimintaa. sitten on monia strategisia sopimuksia kolmansien maiden ja elimien, elimien kanssa. Ja sitten on päätös vuodelta 2001, joka toteaa, että parlamentti on mukana tämän kaiken arvioinnissa. Sitten on Eurojust, joka tekee työtä oikeusviranomaisten kesken. Puolustuspuolella ei ole mitään, lähinnä syytepuolella – sitten meillä on poliisiviranomaisten verkosto, joka tarkastelee raja ylittävää toimintaa ja koulutusta. Ja sitten hyvin pian saadaan turvapaikan tukivirasto ja vielä sitten näitä peitetoimintaa valvovia toimia koordinoidaan. Parlamentti on tästä keskustellut ja neuvosto ja komissio on tässä mukana. Sitten on hallinnollinen elin erille, erilliselle tietotekniikkaohjelmalle. Siis FIS, Eurodac esimerkiksi ovat näitä tietoohjelmia, informaatiojärjestelmiä. Ja sitten meillä on tämä koordinaatioelin, josta on puhuttu, joka tarkastelee, tässä on KOSI, sisäisen turvallisuuden pysyvä valiokunta, jossa pyritään vahvistamaan yhteistyötä Europolin, Frontekin Frontexin Eurojustin, Sepolin ja Joint Situation Center-keskuksen kanssa. Tällä tavalla siis toimitaan tässä on eri tavoitteita, erilaisia rakenteita ja parlamentin rooli on erilainen suhteessa näin, kaikkiin näihin virastoihin. Joten toimielinten välinen työryhmä on tarkastellut esimerkiksi parlamentin valtuuksia tässä. Siellä on kuultu siellä on puhuttu siitä, miten päälliköt nimitetään, että meillä pitäisi olla joku sitova mieli, lausuntomielipide tästä asiasta. Ja sitten on mietitty sitten niitä kytkyksiä, joita parlamentilla on näihin virastoihin. Niitä on paljon. Mietin, on mietitty, miten rakennetaan suhteita näihin virastoihin ja mietit, varmistetaan se, että me todella me pystymme arvioimaan näiden komiteoiden työtä. Ja kuten aikaisemmin sanoin, tämä on sisällytetty parlamentin päätöslauselmaan viime vuodelta, eli Tukholman ohjelmaan. Me olemme pyytäneet komission ehdotusta tästä lokakuun 20. päivän mennessä. En tiedä saammeko sen. Ja lisäksi Europolin ja Eurojustin oikeudellista kehikkoa uudistetaan, tarkistetaan. Lisäksi olemme pyytäneet tarkistettua mandaatteja perusoikeusviraston suhteen – joka liittyy poliisiyhteistyöhön rikosasioissa ja olemme pyytäneet äh, lainsäädäntöpuitepäätöstä, jossa hahmoteltaisiin parlamentin ja kansallisten parlamenttien roolia oikeus- ja turvallisuuspolitiikan suhteen suhteessa näihin asiaan liittyviin virastoihin. Olemme pyytäneet myöskin tietoa näiden toimin, virastojen toiminnasta, että voimme niin että voimme täyttää meidän valvontatehtävämme. Olemme pyytäneet myöskin, että aika ajoin arvioitaisiin saavutettuja tuloksia. Olemme siis jo esittäneet muutamia ehdotuksia näiltä aloilta ja keskustelun pyrki- tavoitteena tänään ei olekaan niin, niinkään tarkastella näitä tällä hetkellä avoimina olevia ehdotuksia, vaan tarkastella vähän yksityiskohtaisemmin, minkälaisia virastoja nyt on toiminnassa ja millaisia virastoja ollaan perustamassa. Kun me tarkastelemme hallitusten välistä yhteistyöstä, silloin kyseessä ovat lähinnä eurooppalaiset virastot, ja meidän täytyy nyt selvittää sitä, miten missä määrin parlamentti olisi mukana tässä äh, Lissabonin sopimuksen nojalla ikään kuin eurooppalaistamassa tätä toimintaa. Tällaisia asioita äh, ollaan siis, on siis käsittelyssä. Ja nämä asiat voidaan viedä äh, toimielinten väliseen työryhmään, joka sihteeristön kautta tai poliittisten e, e, e, edustajien kautta – mutta tärkeää on äh, nyt käydä keskustelua näistä asioista. Kiitoksia. Sitten pyydän herra Kukelbergia, KOSin puheenjohtajaa käyttämään puheenvuoron ja sitten kuulemme myöskin komission puheenvuoron ja sitten kollega Jakolin ottaa puheenjohtajan ojan käyttöön tämän jälkeen. Herra Kukelberg, olkaa hyvä. Kiitokset. Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, minä haluaisin tässä lyhyessä puheenvuorossani esittää KOSin sisäisen turvallisuuden pysyvän komitean äh, näkemyksen asiaan. Ja muistuttaisin teitä siitä tietysti, että nämä eurooppalaiset virastot ja erityisesti Europol, Eurojust, Sepol ja Frontex tekevät äh, hyvin tärkeää työtä ja sen pitää kuulua KOSin näkemykseen 25. helmikuuta 2010 neuvosto on ilmoit, päättänyt, että Kosi jo halutessaan voi kutsua juuri näiden äsken mainitsemiin virasto, virastojen edustajia kokouksiin. Ja Kosi artiklassaan 5, 25. päivän helmikuun kokouksen tekstissä vastaa näiden virastojen ja elinten työn yhteen, yhtenäisyydestä. Espanjan puheenjohtajakauden aikana järjestettiin kolme, kolme kokousta ja neljä virastoa virastoa, josta juuri äsken mainitsin, on kutsuttu tuohon kokoukseen ja myös tarkkailu, seurantakeskus on sinne kutsuttu. Ja myös seurantakeskus osallistuu kovasti tarkasti keskusteluihin KOSissa muiden valtuuskuntien ohella. Kolme, kolme kokousta, jotka Koosissa on järjestetty, käsittelevät virastojen välistä yhteistyötä ja tässä tätä halutaan vahvistaa edelleenkin ja mm, se, tämä tietysti osoittaa, miten merkittävää, merkittäviä nämä virastot Kosille ovat. Ja tuossa huhtikuun kokouksessa 2010 virastot esittelivät asiakirjan aika paksun asiakirjan, jossa käsitellään näitä yhteis- yhteisiä kohtia ja asioita, joita voidaan käsitellä virastojen välillä kahdenvälisesti, virastojen välisesti tai sitten monenvälisesti. Tässä asiakirjassa on hyvin monta erilaista ehdotusta eri virastojen lisätoimivaltojen luomisesta, mahdollisesti sellaisista toimivaltuuksista, jotka ehkä joissain asioissa menevät päällekkäin toistensa kanssa ja tehdään myös selkeitä ehdotuksia asioiden selventämiseksi ja yhteistyön vahvistamiseksi näiden neljän viraston työn tehostamiseksi. Ja tästä asiakirjasta on todellakin keskusteltu Kosissa 25. päivä kesäkuuta tänä vuonna hyvin tarkasti. Ja nyt Belgian puheenjohtajakauden aikana äh, on tehty ehdotus virastojen johtajien kokouksesta, säännö, kokoontumisesta säännöllisesti ainakin kertaalleen vuodos, vuodessa, joka kuitenkin minusta vaikuttaa liian vähältä. Joka tapauksessa 2010 ensimmäinen toisen vuosipuoliskon aikana järjestetään sitten ensimmäinen kokous ja sinne sitä kokousta johtaa sitten Europol ja näiden virastojen kaikki johtajat saapuvat paikalle ja siellä on myös kosin puheenjohtaja paikalla. Tämän kokouksen tavoite on taata se, että tuo sisäisen turvallisuuden pysyvä komitea todellakin voi seurata ja tarkkailla näiden neiden, neljän viraston yhteistyökykyä ja yhteistyötä. Ja Belgian puheenjohtaja on myös pyytänyt näiltä virastoilta huhtikuun asiakirjassaan selkeää työohjelmaa eli tällaista näiden virastojen toimien ja tehtävien ajan, aika, ajankohtaista esitystä siitä, mitä ne tekevät. Ja KOSI, sisäisen turvallisuuden pysyvä komitea, tietysti sitten tätä työohjelmaa tarkkaavaisesti seuraa. Ja tietysti puheenjohtajakauden aikana järjestetään sitten neljä kokousta syyskuusta lähtien, eli yksi per kuukausi. Ja jos nyt voin sitten sanoa, että tässä ongelmina on erityisesti näiden virastojen yhteistyö, se on siis aina esityslistalla, sen kehittäminen ja sitten myös tässä nyt Europol siis johtaa tuota puhetta ensimmäisessä kokouksessa ja neljä kokousta, kuten sanoin, järjestetään Belgian puheenjohtajakauden aikana toisella vuosipuoliskolla. Ja nyt minä sitten huomauttaisin puheenjohtajana, Eli tehtävänämme on pyrkiä innostamaan ja kannustamaan näitä virastoja tekemään yhteistyötä keskenään ja miten voimme tehdä sitten päätökset tuon huhtikuu, helmikuun 25. päivän asiakirjan tavoitteista. Kosi, kosin täytyy ottaa yhteyttä näihin virastoihin, jos tarvetta on, ja kutsua ne yhteisen kokouspöydän äärelle, jos tarvitaan niiden ajatuksia, voidaksemme sitten tehdä tiettyjä turvallis- sisäiseen, turva- sisäiseen turvallisuuteen liittyviä ehdotuksia unionissa tietysti on itsestään selvää, että nämä neljä virastoa ovat tässä asiassa aivan olennaisilla paikalla. Ja sitten luovutan puheenvuoron komission edustajalle Halmeidalle. Good morning, everybody. Huomenta kaikille. Komissio on sitä mieltä, että on tärkeää, että parlamentin oikeudet koskien Eurojustin ja Europolin toiminnan arviointia Lissabonin sopimuksen nojalla toteutetaan lähitulevaisuudessa ja se on alkanut jo valmistella niitä toimia, jotka johtavat oikeusperustan muuttamiseen näiden kahden viraston osalta me otamme vastaan tämän valiokunnan ja edustajat huomenna ja ryhdymme valmistelemaan sitä, miten Euroopanin arviointia voitaisiin toteuttaa niin, että saadaan aikaan tämä lainsäädäntömuutos. En, mitä tulee sitten Tukholman ohjelman toteuttamiseen, odotetaan, että että, että marraskuun 20. otetaan tätä koskeva mm, tai saadaan valmiiksi tätä koskeva työ ja Euro, Europoli, tästä tulee siis tiedonanto. Sitten Eurojustin osalta pitäisi noudattaa Europolia koskevaa uutta asetusta – tässä mukana on ollut monia eri osapuolia tämän valmistelussa. Eurojustin pitäisi saada oikeus johtaa, käynnistää rikostutkintaa itsenäisesti ja lisäksi myöskin pitää vahvistaa oikeudellista yhteistyötä niin, että mukaan tulee konfliktien ratkaisu esimerkiksi ja lisäksi täytyy arvioida Eurojustin toimintaa niin, että mukana ovat myöskin kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamenttiin. Me esitämme tiedon annon tänä vuonna demokraattisesta legitimiteetistä ja lisäksi tarkoituksena on antaa uusi asetus vuonna 2013 siitä syystä, että nykyinen säännös kehys tuli voimaan ensimmäinen ensimmäistä tänä vuonna. Mitä tulee Gutenbergin alustukseen, komissio haluaa lisätä, että tässä tuli esiin äh, tervetulleita asioita. Kyseessä on askel oikeaan suuntaan mielestämme. Me ryhdymme jatkamaan toimintaa tämän pohjalta ja Frontexin, Europolin ja Eurojustin välillä halutaan edistää yhteistoimintaa. Ja sitten toimintasuunnitelmassa, jossa täytäntöön pannaan Tukholman ohjelmaa, edellytetään, että tietoja vaihdetaan näiden kolmen viraston välillä vuosina 2011-2012. Kiitos mielenkiinnosta. Kiitoksia, herra Almeida. Minulla on kuusi puheenvuoropyyntöä toistaiseksi. Armelo Lopes. Gracias. Kiitokset eh, puheenjohtaja ja kiitokset eh, KOSin edustajalle näistä tärkeistä tiedoista ja komission edustajalle kiitokset myös kuuluvat ja onnittelemme teitä siitä, että virastot kuten Europol ja Eurojust ovat nyt päässeet uuteen vaiheeseen ja ainakin tätä voidaan pitää ikään kuin uutena vaiheena. Ja meidän mielestämme nämä muutokset nyt sitten auttavat näitä virastoja toimimaan tehokkaammin kuin tällä erää. Ja tahtoisinkin kysyä eh, Kosin sisäisen turvallisuuden pysyvän komitean edustajalta, mikä tämä eurooppalaisen sisäisen turvallisuuden strategia eh, nyt eh, on ja onko siinä mietitty tarkoin tulevia, tulevaisu, tulevia kysymyksiä ja sitä erityisesti, miten, kuinka pitkälle voidaan unionin, välis, unionin sisällä välitettäviä tietoja todellakin koordinoida, koska tämän tyyppisiä virastoja, joista kyse on, jotka siis hoitavat kaikkea tietoa esimerkiksi kaikenlaisen rikollisuuden torjunnasta ja erityisesti järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta e, ja niiden, niihin liittyvästä tiedosta, miten sitä voidaan vaihtaa jäsenvaltioiden välillä järkevästi ja onko tämän sisäisen turvallisuuden strategian sisällä nyt mietitty juuri sitä aika utooppista ajatusta, jota tosin me tarvitsemme kaikki, eli kaikkia tiedostelutiedon ja muun tiedon välittämistä jäsenvaltioiden välillä tarvitsemme. Meillähän on näitä virastoja hu- huimat määrät, mutta miten sitten saadaan koordinoitua tämän tiedon kulku ja tämän tiedon välitys näiden kaikkien välillä niin, että sitten kaikki, jotka tietoa tarvitsevat, saavat tiedon, mutta eivät muut. Eli, mutta me olemme tietysti varmoja siitä, että komissiossa yritetään luoda tällaisia selkeitä menettelytapoja, erityismekanismeja rikollisuuden torjumiseksi ja tietojen vaihdon ja vaihtolan suojaamiseksi ja myös terrorismin torju- torjunnaksi. Mutta tämä koordinointi koordinointikysymys minua kovasti kiinnostaisi. Kiitoksia. Kollegat, otetaan puheenvuorot jälleen kolmen ryhmissä ja pyydämme sitten panelisteja vastaamaan, jos tarvetta on. Meillä on aikaa, joten et rajoita nyt puheaikaa, mutta pyydän taas, että noudatatte itsekuria. Kelle? Thanks. Um, being now in the parliament for um, pretty much one year or like olen noin vuoden täällä parlamentissa ollut ja, ja virastot ovat minulle vähän, vähän mysteeriö. Mitä he tekevät, että yleensä tämä logiikka, minkä takia me luomme virastoja ja mikä on tällaisten elinten yleinen tarkoitusperä. Ehkä joku voi kertoa minulle tästä. Mikä lisäarvo virastolla on? Minkä takia luomme uusia Ja sitten täällä mainittiin myöskin tämä avoimuuskysymys. Ja parlamenttina me tietenkin vaadimme aina lisää avoimuutta ja valvontamahdollisuuksia virastojen suhteen. Ja kysynkin, mikä meitä rajoittaa tässä avoimuudessa? Mitä oikeudellisia rajoituksia meillä tai kansallisella parlamentilla on valvonnan suhteen? Tästä haluaisin tietää hieman tarkemmin. Kiitoksia. Kiitos. Pusutil. Thank you, Chair, and thank you to, uh... Kiitos puheenjohtaja ja kiitos myöskin uh, vieraille eh, alustuksista. Olen edellisten puhujien kanssa samaa mieltä siitä, että virastot on sellainen aihe, joka on hyvin tärkeä tälle valiokunnalle ja tämä pitäisi heijastua paremmin meidän ty- valiokuntamme työssä. Parlament, parlamentin tarkist, tar- seurantaoikeus, joka kuuluu parlamentin mandaattiin ja tämän valiokunnan mandaattiin, ei kuitenkaan ole ollut niin hyvä. Ja meidän tehtävämme valiokuntana on nyt varmistaa, että me saamme oikean merkityksen parlamentin tarkastusoikeudelle virastojen suhteen, koska muuten ei kannata valittaa, että siellä hallintoneuvostot ovat kaapanneet vallan ja sitten meillä on KOSI, joka myös on perustettu joka on ottanut ne siipiensä suojaan ja parlamentin rooli kuitenkin on jotenkin tässä unohtunut. Ja tämä huolestuttaa minua, koska Euroopan kansalaisten edustajana mielestäni meidän tehtävämme on varmistaa, että me valvomme hyvin ja jatkuvasti näiden virastojen työtä. No miten tässä voitaisiin edetä? Meidän pitäisi olla esityslistalla säännöllisesti tätä koskevia asioita niin, että me harjoitamme tätä valvontaoikeutta näihin virastoihin – niitähän taitaa olla seitsemän, ne ole erehtynyt, jotka kuuluvat meidän valiokuntamme mandaattiin. Ja tässä on valtavasti mahdollisuuksia, että otetaan nämä asiat e- esityslistalle säännöllisin välein ja etukäteen erityisesti keskustellaan näiden virastojen kanssa ja keskustellaan niiden tulevan vuoden työsuunnitelmasta. Tehdään näin järjestelmällisesti. Tässä me olemme epäonnistuneet mielestäni. Meidän pitäisi kysyä, pyytää näitä virastoja tulemaan näihin kokouksiin etukäteen suunnitelmiensa kanssa ja kertomaan meille, mitä aikovat tulevina vuosina tehdä. Koska meillähän on, mehän olemme myöskin, mehän valvomme myös budjettia. Ja virastot tulevat budjettiensa kanssa, kääntyvät meidän puoleemme, koska haluavat meidän hyväksymään talousarvionsa. Meidän ei pelkästään pitäisi puhua luvuista silloin, kun puhutaan budjeteista. Pitää puhua myöskin siitä, minkälaisia konkreettisia suunnitelmia näiden lukujen takana on. Tässä nyt aika pitkään puhuin tästä asiasta, koska mielestäni tämä on sellainen asia, joka meidän valiokuntana täytyy hoitaa kuntoon ja vitoa nyt tässä enemmänkin kollegoihin kuin vieraisiin tässä kohdassa. Mutta hyvin lyhyesti vielä kaksi seikkaa, jotka nousivat esiin näissä alustuksissa ja joille haluaisin saada täsmennystä. Ensinnäkin tietojen koordinointi. Herra Almeida, puhuitte, että komission tavoitteena on siirtyä eteenpäin tässä asiassa, että koordinoitaisiin parempien tietojen käsittelyä. Ja sitten meillä on kuitenkin Frontex-virasto, ja jostain syystä Frontex-virasto ei tässä tarkituksessa saanut valtuuksia käsitellä tietoja. Haluaisin tässä saada nyt selityksen komission taholta, miksi on tätä väylä haluttu edetä, kun tietojen käsittelyä edellytetään joka tapauksessa, vaikkakin tässä te koordinoidaan tätä muiden virastojen kanssa. Ja sitten täällä usean kertaan mainittiin myös tämä valtaisa asiakirja, joka esitettiin Kosille näiden virastojen toimistosta. Ja siinä käsiteltiin sitä, miten ne voivat toimia paremmin yhdessä. Ja meillä ei kuitenkaan ole tätä laajaa asiakirjaa käytössämme, joten en tiedä, miten voin harjoittaa parlamentin valvontavaltaa, ellei me saa nähdä näitä tärkeitä asiakirjoja, joita sitten käsitellään kosissa ja muilla foorumeilla. Joten pyytäisin nyt kosia ja ehkä komissiotakin varmistamaan, että me saamme nämä asiakirjat, tämä valiokunta saa käyttöönsä nämä asiakirjat myös. Kiitoksia. Tämä päättää ensimmäisen kyselykierroksen ennen kuin pyydän herra Kokoperkiä ja Almeida vastaamaan näihin kysymyksiin. Niin niin Simon, onko sinulla jotain konkreettisia ajatuksia, kuinka tämä laittaa sen estyslistalle, Koska haluatte sitä tehokkaampaa ja laajempaa valvontaa ja hyväksymme sen, mutta sitä ei koskaan näy missään. Laittaako tämä vaikka koordinaattoreiden kokouksen estyslistalle että asia voidaan vähän puida? Käykö tämä? Kyllä puheenjohtaja, ihanteellisesti tämä tulisi koordinaattorian esit- asialistalle niin, että me laadittaisiin järjestelmällinen suunnitelma siitä, miten parlamentin valvontavaltaa suhteessa näihin virastoihin voitaisiin integroida valiokunnan työhön ikään kuin tämmöisellä mm, jatkuvuuden periaatteella. Jos ei mitään suurempia vastalausta näy, niin tämä varmaan voidaan tehdä. Herra Almeida ja herra Kugelberg. Almeida, olkaa hyvä. Very briefly on the points where I, that I feel up. Vain lyhyesti vain enää asia, mitkä koskevat minua. Mitä edustaja Keller totesi, suurin osa näistä osa-alueen virastoista, niillä on selkeät tehtävät, jo tiedämme, mitä Europol, Sipol, ja Frontex pyytämään tekemään, Europol, Se pitäisi kerätä rikostietoja EUn alueella, Sepolin pitäisi taas sitten katsoa e, EUn asioiden täyttöönpanoa ja Europol sitten koordinoi näitä rajoja tapahtuvia ja sitten Frontex katsoo sitten taas rajoja ja laitonta maahanmuuttoa kyllä edellä on aika selkeät tehtävät näillä eri virastoilla. Ja mitä tulee sitten avoimuuteen ja mitä heidän valvontaansa tulee. Minä tunnen parhaiten Europolin ja parlamentti on valvomassa sen budjettimenettelyä. Parlamentti on myöskin päättänyt, että Europolin johtajista voi tulla tänään kertomaan, mitä tapahtuu. Ja herra Pusutin esittämä asia riittyykin juuri tähän näin, mikä on hyvä ajatus. Että mikä on Europolin demokraattinen legitimiteetti. Ja tiedän hyvin, että kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin on tehtävänä taas sitten luoda tällaisia toimintatapoja, joita virastot noudattavat. Eli ei ne aina tarvita lainsäädännöllisiä muutoksia kansallisten lainsäädäntöjen puitteissa, mutta kansallisten tai eurooppalaisten parlamenttien toimintatapojen puitteissa on jo saatu paljon aikaa virastojen valvonnan suhteen. Lopuksi herra Pusutilin kysymys. Kyllä, se oli Rova Mastromin päätös, että Frontexilla ei ole pääsyä henkilökohtaisiin tietoihin heidän rajatoimintansa puitteissa. Toisin kuin Europol, heillä on oikeus käsitellä henkilötietoja rikosasioissa, jotka tapahtuvat ulkorajojen yhteydessä – Meillä on myöskin poliittinen sopimus ennen kolman laitoksen tiedon vaihdon suhteen. varmaan nämä kolme laitosta sitten vuoden tai kahden kuluttua keksi, löytämään ratkaisun tähän näin. Tässä kaikki. Kiitoksia. Okay, thank you, Mr. Hyvä, kiitoksia. Kiitoksia. Puheenjohtaja, niin nyt minä kyllä puhun tässä tietysti KOSin puheenjohtajan äh, toimivallan sisällä ja haluaisinkin nyt todellakin kiinnittää huomiota siihen, että KOSin päätehtävä on virastojen äh, toiminnan yhtenäistäminen ja koordinointi. Ja me erityisesti haluamme tässä virastokeskustelussa kesku- kiinnittää huomiotamme juuri siihen, minkä herra Rouva Lopes esitti tietojen vaihdosta No, tämä asiakirja, jonka me näiden neljälle virastolle laadimme, käsittelee asioiden yhtenäistämistä ja sitä, miten voidaan tehdä yhteistyötä sekä kahdenvälisesti virastojen välillä että monenvälisesti tietojen vaihdossa. Ja tämä tietojen vaihto tietysti kuuluu näiden virastojen oman hallinnan piiriin. Tuo kysymys, jonka esititte, on paljon laajempi, koska siinä puhutaan tietysti tiedustelutietojen tie vaihtamisesta ja tiedustelutiedoista, jotka tulevat eh, poliisilta ja sitten taas joiltain muilta. Tämä on hyvin hankala kysymys kysymystä ei ole tarkasti vielä käsitelty kosissa ja täytyy tietysti miettiä meidän toimivaltamme tarkasti. Mm, sisäinen turvallisuuden pysyvä komitea ei tietysti virastoja ole ollut luomassa, mutta tahtoo tehdä koordinointityötä niiden suuntaan ja Belgian puheenjohtajakauden aikana me olemme huomanneet jo ihan saman huolen kuin juuri tekin täällä, eli miten nämä poliisitiedot, jotka tulevat tiedustelutietopuolelta, voivat tulla meidän hyödyksi tiettyjen uhkien estämiseksi edistämiseksi. Ja me olemme ajatelleet, että tässä luotaisiin tällainen tiedon valtatie, ikään kuin OCAD, sitä kutsutaan Belgiassa ja se on uhan arvioinnin yhteinen virasto ja siihen, sillä on tietysti tietyt tukipalvelunsa poliisipuolella ja sitten hallinnollinen tukipuoli ja sitten tiedustelutietoviranomaiset ja tässä sitten yhdessä ikään kuin toimitaan. Tässä on kyse tällaisesta risteyksestä, tällaisesta valtatiestä, jonka, jossa yhdessä voidaan sitten arvioida näitä uhkia. No, en nyt tarkasti tiedä mm, vastaavan foorumin olemassaolosta muualla unionissa, tai ainakaan unionissa ylipäätään, mutta varmasti sitten voidaan miettiä tätä, ja tuo päätös 25. helmikuuta ohjaisi meitä kosina hivenen tähän suuntaan. No, sitten tässä on puhuttu myös näiden äh, virastojen äh, sopimusten seurannasta. Tätähän me toki olemme jo harjoittaneet pitkään muutenkin ja puhe, Belgian puheenjohtajakauden aikana etenkin 25. Mm, äh, kesäkuuta tänä vuonna minulla oli mahdollisuus osallistua kosin kokoukseen ja kuulla siinä, miten, siellä miten Belgian puheenjohtajakausi asiaan suhtautuu. Ja näimme tietynlaisen ohjelman, joka on tietyllä tavalla hyvinkin todellisuudessa läheinen todellisuuden läheinen ja sitten siinä otetaan mukaan myös tämä trio, puheenjohtaja trio, eli myös unkarilaiset ja tähän työhön mukaan ja espanjalaiset eh, tietysti myös ja Puelkian puheenjohtajakauden aikana tätä asiaa viedään eteenpäin ja Belgian kauden aikana me haluamme taata tähän jatkuvuuden siihen suuntaan, mitä Belgia, tarkoitan Espia, Espanja jo ehti tehdä ensimmäisestä kokouksesta lähtien. Hyvin monet, moniin asioihin on ryhdytty ja me aiomme jatkaa näiden asioiden edistämistä tässä virastopuolella. Ja virastopuolella meidän täytyy todellakin pohdiskella ja mietiskellä tätä turvallisuuspolitiikkamme Euroopassa sisäiseltä kannalta ja meillä on mahdollisuus siihen juuri puuttua siinä vaiheessa, kun saamme komission tiedonannon marraskuussa tänä vuonna sisäisen turvallisuuden strategiasta Lisäksi me ehdotamme Belgian puheenjohtajan kauden aikana ja myös unkarilaisten kauden aikana moniinkin asioita, jotka ovat meidän sydäntämme lähellä mietittäviksi eh, tuossa pysy- sisäisen turvallisuuden komiteassa. Ja lisäksi me arvioimme 7. Eh, syyskuuta seuraavassa KOSin kokouksessa tulevaa strategiaa tarkoin. Sinne olemme kutsuneet KOSin eri valtuuskunnat mukaan, samoin kuin nämä virastot ja komission mukaan, pääsihteeristön myös keskus keskusteltaviksi se asioista, keskustelemaan asioista, jotka ovat meidän mielestämme kaikista merkittävimpiä. Ja me olemme ottaneet tällaisen alhaalta ylöspäin lähtevän lähestymistavan ähm, äh, ohjaamaan meidän töitämme ja näin me haluamme sitten käydä keskustelua näistä erilaisista hankkeista ja toivommekin jäsenvaltioiden, jotka siis ovat, äh, toivo, haluavat näitä asioita käsitellä, niin perustamaan keskenään tällaisen kosin mietiskelyvaltuuskunnan tällaisen, jossa pohdittaisiin sitten tätä kosin tulevaisuutta ja sellaiset jäsenvaltiot, jotka haluavat vapaaehtoisesti osallistua tähän työhön, niin todellakin voisivat osallistua tähän kosin tulevaisuuspohdintaan. Ja te, te, toivonkin, että ne tekisivät selviä ehdotuksia suosituksiksi ja päätöslauselmiksi kosissa, jos, jotta kosi pääsisi täten eteenpäin aiheita miettimään. Eli tässä nyt on tosiaankin niin, kosin työn, työtä ajateltu kehitettävän ja innoitettavan nimenomaan juuri tuolta ruohonjuuritasota ylöspäin lähtien. Ja me käymme tätä huumesopimusta läpi ja ryhdymme tekemään työtä myös tästä näistä siis järjestelmässä laittoman maahanmuuton torjumisessa raja kysymyksissä ja sitten tämän European Crime Intelligence Model on meillä mallina käsiteltävänä hyvin kunnianhimoisen harmonia nimisen ohjelman pohjalta ja siitä me olemme tulossa puhumaan Belgian puheenjohtajakauden aikana ja tuon ohjelman tarkoituksena olisi saada aikaiseksi tietynlaiset menettelyt ja, ja etusijakysymykset sisäiselle turvallisuudelle pikemminkin empiirisesti aktiivisesti, eh, eikä aina siten kuin nyt ennen on toimittu, eli vähän eh, ilman tieteellistä pohjaa ja ilman tällaista selkeää, järkevää, käytännönläheistä kokemusta. Eli tässä nyt sitten halutaan toimia tämän harmoniaohjelman kautta ja sen pohjalta, kuten sanoin jo, niin toistan, me voimme sitten metodologisesti luoda tällaisen eurooppalaisen sisäisen turvallisuuden kuvan ja siitä, minkälaiset uhat meitä eniten sitten häiritsevät Euroopassa ja uhkaavat Euroopassa ja voidaksemme sitten torjua näitä suuria vaikeuksia ja uhkia, joita meillä saattaisi tulla. Ja sitten me tietysti myös asetamme tietyt etusia kysymykset itsellemme näissä kysymyksissä. Ja me aiomme myös tukea Belgian puheenjohtajakauden aikana kosissa COSPOL-ehdotusta. Tämä COSPOL-ehdotus on Europolin kanssa liikkeellä ja me aiomme tällaisen yhteisen poliisiyhteistyöoppaan luoda tulli, mm, yhteisiä tullioperaatioita varten, yhteisiä tullihankkeita varten Euroopan unionissa ja mennään sitten saamme takaisin oppaan aikaiseksi ja sitä no- noudatettaisiin yhteisesti kaikissa jäsenvaltioissa suurissa tapauksissa ja hankkeissa kaikissa Euroopan unionissa ja samalla tavalla voitaisiin sitten näitä tietoja, jotka tullikysymyksiin liittyvät, käyttää kaikissa valtioissa. Me seuraamme myös kaikkia näitä yhteisiä Euroopan unionille luotuja operaatioita ja hankkeita, jotka eivät välttämättä ole suoraan tiukasti poliisihankkeita. Ja me täällä Kosissa haluamme myös miettiä tarkasti unionin sisäistä politiikkaa kattavalta kannalta, miettiäksemme turvallisuutta ilmiönä kokonaisuutenaan kaikkia, kaikki näkökulmat ja kaikki yksittäiset tekijät mukaan ottaen, että torjuaksemme näitä kaikkia tekijöitä työtä yhdessä. On kyse sitten poliisista tai sitten muista, myös oikeuslaitos otetaan tähän mukaan ja muut viranomaiset, jotka ovat jollain tavalla merkittävällä paikalla, esimerkiksi rajanvarvontaviranomaiset tai sitten tulliviranomaiset, jos nyt vain muutaman esimerkin tässä ottaisin. No niin, tässä nyt sitten ähm, tulevien kuukausien äh, esityslistamme tuli tässä käytyä läpi äh, ja tätä työtä sitten jatkamme tulevien viikkojen aikana. Kiitoksia. Thank you. Um... Kiitoksia kollegat. Täällä on vielä kuusi puheenvuoro, seitsemän puheenvuoropyyntöä. Haluaako joku vielä käyttää puheenvuoron? Suljen sitten puhujan listan. Joten jälleen pyydän noudattamaan itse kuria niin, että 35 minuuttia liittää, riittää meille asioiden käsittelyyn. Diaz de Mera. Muchas gracias. Kiitokset puheenjohtaja. Niin. No, minä nyt esitän tällaisia yleisajatuksia ja mietiskelyjä. Minä olen Simonin kanssa samaa mieltä tästä hänen esittämästään ajatuksesta ei ole olemassa parlamentaarista tehokasta virastojen valvontaa ollenkaan. Eli miten tämä valvonta voitaisiin hoitaa, tämä, tämä yhteisömenetelmä oikeastaan pohjautuu kohteleisuuteen eli tee mitä tykkäät, kunhan et mene meidän rajoimme yli, eikä tämä riitä missään tapauksessa. Jos sitten ajattelen tuota Lambertia, Hukelbertia ja Alveiraa, teidän näkemyksiänne. Kiittä. Ensiksi nyt Kukelberille sanoisin seuraava, minkä takia tämä eh, tällaista eh, tilannekeskusta, katsauskeskusta, Situation Centeria ei kosissa ole olemassa, minkä takia, se, minkä takia näin on päässyt käymään. Ja toiseksi sitten esittäisin kysymyksen siitä, eh, kun kuulimme Lambertin selostavan näitä, näiden virastojen suhdetta tähän valiokuntaan ei tässä kyse ole pelkästään turvallisuudesta, jota käsittelemme tässä valiokunnassa. Me käsittelemme myös suojelusta ja ihmisoikeuksista ja sen takia täytyy kiinnittää huomiota myös henkilötietojen suojaan, eikä pelkästään puhua jostain turvallisuudesta. E, tässä on meillä hyvin paljon muitakin asioita käsiteltävänämme ja valvottavanamme kuin pelkästään turvallisuus. Ja sitten tästä Almeida puhui Euroopan ähm, kansanvaltaisesta legitiimisyydestä, Europolin kansanvaltaisesta legitiimisyydestä. Tämä liittyy siihen, että me saamme sieltä riittävästi tietoja ja myös pystymme takaamaan sen, että henkilötietoja ei Europolista väärin välitetä. Me tarvitsemme tietynlaista tasapainoa turvallisuuden ja julkisen vallankäytön välillä ja tähän asiaan parlamentti aina, aina ja aina on halunnut puuttua. Aina kun puhumme turvallisuuskysymyksissä, niin meidän täytyisi aina saada tänne saliin tietosuojavaltuutettu, koska eh, muuten me voimme ajautua täysin metsään. Ja minä en halua syyttää mitenkään kosia, vaan minä haluan, että kosi, kosista saataisiin tietoa siitä, mitä siellä tehdään ja että kosi pitäisi yht, tiukkaa yhteistyötä myös Euroopan tietosuojavaltuutettuun. Todellakin tässä kyse on nyt juuri legitiimisyydestä, juuri siitä, miten Europol, minkä, mikä on Europolin legitiimisyys ja myös kosin legitiimisyys. Mihin se pohjautuu? Me kaikki tiedämme, että Europolilla on oma rakenteensa, oma sisäinen henkilötietojen valvontarakenteensa, mutta se se ei riitä, se ei kerta kaikkiaan riitä, että siinä on tällainen sisäinen järjestelmä olemassa. Me tarvitsemme sitä, Eh, me tarvi, meidän tarvitsee pystyä luomaan tätä luottamusta näihin turvallisuutta luoviin järjestelmiin avoimuuden pohjalta, jotta me emme joudu sitten suuriin vaikeuksiin ja niin, että tietosuojavaltuutettu esimerkiksi ei saa tiedä, tietää näistä kysymyksistä. Jatkuvaa eh, avointa eh, tiedon välitystä me tarvitsemme näistä virastoista ja kosista. Voidaanko me olla varmoja siitä, että tietoja käytetään oikein? Kiitoksia. Kiitoksia. Olen samaa mieltä siitä, että tämä on ollut esillä jo vuosikausia. Se on jonkinlainen UFO, omituinen, emme tiedä mitä siellä tehdään. 110 eu virkailija siellä kuitenkin tekee työtä, niin kuin semmoinen laatikko siellä jossakin kilpailussa, missä pakettiin kyljessä on iso kysymysmerkki. Äh, merci. Kiitos. Niin esittäisin kysymyksen äh, KOSin puheenjohtajalle. Eli nämä toimet ja hankkeet, joista juuri äsken meille puhuitte, ja kansallisten yksiköiden ja tiedon tiedustelutiedon vaihtojen, vaihtoyksiköiden yhteistyöstä. Eli miten nyt on ajateltu käy, hoidettavan nämä tietynlaiset eh, käytänteet, joita tiedustelutietojärjestelmät eh, tietyissä jäsenvaltioissa käyttävät laittomasti edelleenkin, ja Human, Human Rights Watch jatkuvasti joutuu raportoimaan siitä, että tiedustelutietoja käytetään väärin tai niitä on hankittu väärin, eh, ja näin sitten sitten tiedustelutietopalvelut jäsenvaltiossa joutuvat huonoon valoon ja on joudettu, sit on esimerkiksi saatu tietoja siitä, että terrorismin torjunnan nimissä on hankittu tiedustelutietoja kiduttamalla ihmisiä ja tämähän tietysti ei ole oikein. Ja sitten jos ajattelemme esimerkiksi Lissabonin sopimusta ja näitä virastoja, niin Lissabonin sopimuksen pohjalta ne ovat sitoutuneet noudattamaan perusoikeusasiakirjaa suoraan ja minä totisesti toivon, että Strasbourgissa, kun käsitellään tätä eurooppalaista ihmisoikeusyleissopimusta, voitaisiin esittää juuri tämä pääperuskysymys ihmisoikeuksien noudattamisesta myös näissä virastoissa. Ja, ja tästä Frontexin tilanteestahan on jo puhuttu pitkän aikaa esittelijän Busutti, esittelijä Busuttilin kanssa. Ja Frontexhan haluaa todellakin jäsenvaltioiden suverenilta to, noudattaa. Ja, ja tässä täytyy siis Frontexin ryhtyä myös aloitteisiin, ei pelkästään tukitoimiin. Ja myös nämä muut virastot nähtävästi uusien sopimusten pohjalta voivat ryhtyä myös suoranaisiin aloitteisiin, eikä pelkästään tukitoimiin. Ja miten me voimme sitten näiden virastojen aloitteisiin luottaa ja miten ne sitten todellakin noudattavat erilaisia ihmisoikeussitoumuksiaan. Ja tämä vaatimus on selvä, eli tiedustelutiedon keruumenetelmät jäsenvaltioissa ei välttämättä, eivät välttämättä ole ollenkaan joutuneet nyt torjutuiksi terrorismin torjunnan nimissä kerjätyillä ihmisoikeuksien, ihmisoikeuksia polkevilla menetelmillä. Eli emme ole mitenkään nyt oppi, mitään oppineet tästä, vaikka parlamentti parlamentti on monen monen otteeseen asioista yrittänyt puhua ja niistä, niistä sitten kuuluttaa kaduilla e, ja kuorun kulmissa. Ei me tarvitsemme sellaisia menetelmiä ja sellaisia mekanismeja, joiden pohjalta me voimme suojella tätä ihmisoikeuskenttää ja kosiin. Pitäisi esityslistan alasia käsitellä. Kiitoksia. Thank you very much, Kiitoksia puheenjohtaja. Voin puhua lyhyesti koska tuen Samonin ehdotusta ja odotan sitä ajatusta, jota koordinaattorit sitten kehittelevät parlamentin tarkastusvallasta. Kuitenkin tämä lähestystapa pitää olla realistinen, koska olen nähnyt tämän jo monta kertaa aikaisemminkin, esimerkiksi budjettivaliokunnassa, kun virastojen budjettia laaditaan, niin täällä parlamentti harjoittaa valvontavaltaansa. Ja meillä täytyy olla nyt mekanismi, miten me osallistumme tähän. Ehkäpä voitaisiin esimerkiksi ehdottaa, että mm, parlamentin jäsen voisi olla hallintoneuvoston jäsen. Minulla on kuitenkin lyhyt kysymys Almeidalle, koska olen kuullut ehdotuksia, joita on Euroopan taholta esitetty – Tuleeko Europolin äh, virkailijoiden äh, vir, virkamiesten asemaa jotain muutosta ajatellen immuniteettia? Koska nythän siellä on paljon enemmän toimintavaltuuksia ja on hieman vanhentunut tilanne se, että poliisilla on jonkinlainen immuniteetti Euroopassa. Uh, Mr. you want to reply first? Peut-être euh, niin, ehkäpä nyt vastaus osittain tähän Dias de Meran kysymykseen, eli sitten sen Situation Sensorin osallistumiseen kosiin. No sitä ei ole tuossa 25. päivän helmikuuta päätöksessä olemassa, eli siinä ei ajatella, että sinne tällainen viranomainen voisi osallistua siis tuon helmikuun päätöksen eh, pohjalta. Eli KOSI saa kutsua sinne virastoja mukaan, eh, ja tässä on mainittu sitten, kolme Europol, Frontex ja Eurojust. Ja Sepol on sinne myös kutsuttu helmikuun, päivä, helmikuun päiv- helmikuulle päivityssä kokouksessa ilmoitetaan, että sinne voi, voidaan kutsua myös muita eh, tahoja, mutta eli siis mikään ei kiellä sitä, että jos joku esityslistan kohta tarvitsee jotain erilliskutsua, niin sinne voidaan sitten kutsua esimerkiksi esimerkiksi sitten situation sensor myöskin, mutta, eh, mutta eh, sitä ei ole sinne välttämättä pakko kutsua. Ja näin kosin eh, perustekstin pohjalta se voidaan kutsua sinne seuraan tarkkailijajäseneksi. Ja sitten Rova Flotrelle, teidän esittämänne kysymys itse asiassa liittyy ehkä tuohon kosiin jollain tavalla, mutta ei välttämättä kokonaan, koska nämä tiedustelutietoasiat eivät kuulu kosille suoranaisesti. Ja kysymys, jonka esititte, on tietysti juuri näiden sopimusten yhteisymmärryksestä jäsenvaltioiden välillä ja kolmansien valtioiden välillä. Ja tietysti sitten myös liittyy siihen, miten virastot ovat tietonsa hankkineet sopimuksia laatiessaan, mutta se kuuluu tietysti komission valvonnan alle. Ja tuo kysymys, jonka esititte, niin itse asiassa liittyy lainsäädännöstä jäsenvaltioissa ja, ja sitten ja jäsenvaltioiden käytänteistä ja jäsenvaltioiden toiminta ei todellakaan ole samantasoista nyt tällä erää, eikä varsinkaan poliisiyksiköt ja tiedustelutietoyksiköt eivät käytä samalla tavalla ja kaikissa jäsenvaltioissa kaikkia tietojen keruumahdollisuuksiaan, eivätkä välttämättä lainkaan niin oikeudenmukaisesti myöskään. Jos minä nyt sitten puhun omasta kokemuksestani Belgiasta, minä olen siis belgialainen, niin meillä on olemassa lainsäädäntöä tiedustelutiedon ja poliisitiedon keräämisestä aivan erityisesti. Ja nämä tie- säännöt sitten kattavat myös tiedustelutietojen keruun. Eli meillä Belgiassa se, tämä asia on hoidettu lainsäädännöllä ja sitä on säännetty lainsäädännöllä, mutta tiedän, että jos valtiossa tällaista lainsäädäntöpohjaa ei ole tämän kysymyksen ratkaisemiseksi tiedustelutietojen keruumenettelyistä, mutta tämän enempää asiasta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 No ehkä vielä voisin kuitenkin puheenvuoroni loppuun vielä lukaista tämän asiakirjan kohdan, jossa puhutaan näistä neljästä virastosta, eli niiden mahdollisesta yhteistyöstä ja mahdollisesta harmonisoinnista ja niiden päivittäisen työn yhtenäistämisestä. Tämä teksti nyt on englanniksi tässä, mutta eiköhän se vastaa teidän huolenaiheisiin. Perusoikeuksien kunnioitus ja oikeudellisen yhteistyön täytäntöönpano EU-ssa äh, tiedottaa lainvalvontaviranomaisia ja yhteistyöstä Euroopassa. Tukholman ohjelma korostaa sitä, että täytyy varmistaa, että perusoikeudet tulevat suojatuksi ja lisäksi niitä edistetään aktiivisesti. Yhteinen lähestymistapa koskien sen turvaamista, että perusoikeudet otetaan huomioon kaikissa toimissa. näiden virastojen työssä – ja tämä on tästä syystä yleinen vaatimus. Virtaviivaistettu lähestymistapa, siihen tulee sisältyä vastaavanlainen valvonta ja raportointi- ja koulutusmekanismit. näitä virastoja, äh, virastot voivat saada tukea perusoikeusvirastolta, jolla pitäisi olla vahva rooli, kuten Tukholman ohjelmassakin on mainittu. Thank you, Mr. Almeida. Kiitoksia, herra Almeida. Pour répondre à la question de... Niin, vastatakseni Rova Flotrelle perusoikeuksista ja sitten tästä virastosta, jonka parhaiten tunnen. Tällä erää ainoa perusoikeus, jota, joka Europolin, eh, Europolissa saattaa tulla loukatuksi, on tuo tietosuoja, koska Europolille jäsenvaltioiden täytyy kertoa ja välittää tieto rikollisuudesta, joka liittyy rajat ylittävään rikollisuuteen. Ja Europol eh, tietysti tiet, joutuu käsittelemään tällaista henkilö, rikollisiin liittyvää henkilötietoa. Ja tämä tieto, kuten jo sanoin, niin tietysti kerää tietoa Euroopan kaikilta kulmilta ja pyrkii luomaan sitten niistä linkkejä toinen toisiinsa ja arvioimaan tätä rikosoikeudellisesta näkökulmasta ja sitten välittää tätä tietoa e, eteenpäin poliisiyksiköille jäsenvaltioissa. Joten ainoa oikeus, jota mahdollisesti voidaan joutua loukkaamaan Europolissa, on tuo henkilötietojen suoja, ja tällä erää Europolilla ainakin on olemassa sellainen järjestelmä, että no, noin 70 prosenttia eh, säädöistä Europolissa nimenomaan liittyvät eh, tuohon henkilötietojen suojaan, eli kyllä meillä on aika tavalla tiukka lainsäädäntö olemassa tuolla Europolissa ja siitä saadaan ikään kuin aika suuret itsenäisyys- ja puolueettomuus mm, takeet Europolin toiminnassa mm, perusoikeuksien soveltamisessa. Ja tämä tilanne on tietysti hyvinkin kiinnostava, johon viittasitte. Ja täytyy muistaa, että meillä on tietyt rajat Europolin tietojen siirtämisessä. Ja jos luemme Lissabonin sopimusta, niin se on selvää. Se, mitä komissio on tulkinut Lissabonin sopimusta, niin Europolilla ei ole mitään tällaisia pakottavia keinoja olemassa. Ja jossain sitten hyvinkin kaukaisessa tulevaisuudessa ehkä tilanne voi muuttua, mutta tällä erää Europoli, Europol on sellainen virasto, joka toimii nyt siten kuin se tällä erää toimii, eli se ei voi olla tällainen mikään tiedustelutiedon yleinen välitys selvitysvirasto, e, mutta kuitenkin muistuttaisin siitä, että ainoa perusoikeuksiin liittyvä kysymys e, on juuri tuo, tuo suoja, tietosuojakysymys, ja, mutta tässä poliittisista valinnoista riippumatta Europolille ei anneta mitään koersitiivisia mahdollisuuksia pakottavaa e, valtaa. Herra Alvaron kysymykseen koskemattomuudesta. Totta kai me otamme sen myös huomioon. Tämä tulee olemaan yksi niistä elementeistä, joita tulemme katsomaan lainsäädäntöuudistuksen puitteissa. Totta kai monet teidän valiokuntanne jäsenet voivat tulla meidän kokouksemme huomenna. Ja Europolin hallintokomitea on tiedottu Maastromin taholta ja myöskin johtaja on tiedottu tästä, että hän on ollut tällä hetkellä Europolin arviointitehtävissä katsotaan myöskin sen demokraattista legitimiteettiä samalla tästä vuodesta lähtien. Tämä prosessi aloitetaan huomisessa kokouksessa, ja ehkä teidän valiokuntanne jäseniäkin on paikalla sitten huomenna. Ja jos haluatte, voitte antaa myöskin meille vähän tietoa, minkä kriteerien pohjalta Europolia voidaan arvioida tulevassa uudistuksessa. Tämä koskemattomuusasia on sellainen asia, joka on teille tärkeä asia. Tätä ei varmaan unohdeta. Kiitoksia. Kiitoksia kollegat. Ehdotan, että seuraavaksi neljä jäljellä olevaa puheenvuoron pyytäjää esittävät puheenvuoronsa ja pyydän teitä puhumaan mahdollisimman lyhyesti. Hakorin. Hyvin lyhyesti, kuuntelin hyvin tarkkaavaisesti näitä puheenvuoroja, joita täällä esitettiin, että pyritään kehittämään virastojen välistä koordinointia tietojen välityksessä. Pitäisi myös konkreettisesti katsoa meidän virastojen tuloksia. Kollegat Pusotil muun muassa mainitsi tämän periaatteen että tämä työohjelma ja resurssit, joita voidaan käyttää, ja tulokset, joita sitten saadaan näiden avulla, niiden, ne pitäisi välittää tänne valiokunnalle, koska tällä tavoin voimme vain toteuttaa parlamentaarista valvontaa. Sitten toinen asia. Olen tyytyväinen, että ottaa huomioon myöskin huomioiden salakuljetusasia. Tämä on myöskin hyvä ottaa huomioon kaikki eri reitit, joita pitkin eh, huumeet tulevat Eurooppaan, vaikka tässä on myöskin Maghreb-maat mukana. Voitaisiin myöskin virastojen toimintaa kehittää, niin mielestä antaa koulutusta heille, että vaikka voitaisiin myöskin sitten poli- lainsäädäntöprosessissa auttaa tässä, että näiden, näiden mm, virastojen toiminta voitaisiin tukea ja voitaisiin tukea myöskin parlamentin avulla. Koska muuten tästä ei tule mitään. Meidän pitää antaa myöskin omaa panoksemme tähän, ei pelkästään intellektuaalisesti, vaikka, eikä pelkästään puhumalla, vaan myöskin muutenkin. Toivottavasti jäsenvaltioille voimme sitten löytää konkreettisia rajoja näille virastojen toiminnalle sitten. Uh, Mr. Melo, Mr. Bronze and Brandon Slutford. Mr. Melo. Melo, seuraava. Hän ei halua käyttää puheenvuoroa. Bronze. Thank you, Madam Chairman. <clears throat> Kiitos puheenjohtaja. Sen sijaan, että viranomaisten virastojen toimintaan nojauduttaisiin pelkästään kun pyritään torjumaan näitä turvallisuusuhkia, meidän pitäisi pyrkiä poistamaan niiden syitä. Meidän pitäisi lopettaa sodat muslimimaissa ja luoda uusia suunnitelmia, koska nämä sodat pelkästään rohkaisevat väkivaltaista toimintaa joidenkin muslimien kesken. En sanonut kaikkien. En maininnut myöskään sanaa radikaalistunut. Meidän täytyy val- välttää partsanipolitiikan noudattamista. Ja kolmanneksi meidän pitää olla ottamasta vastaan ihmisiä töissä, jossa on maista, jossa on paljon terrorismitoimintaa. Nämä torjuntatoimet ovat parempia kuin se, että me totumme tällaiseen sortopolitiikkaan. Kiitos. Ja viimeinen puhuja. Kiitoksia puheenjohtaja. Kaksi kysymystä. Ensinnäkin, voisiko kysyä, että KOSI katsoa korruptiota yleisenä tärkeänä turvallisuusriskinä, koska se usein liittyy myöskin järjestetyneeseen rikollisuuteen. Meillä on myöskin täällä valiokunnassa ollut korruption ja järjestetyn rikollisuuden välistä yhteyksistä. Ehkä Koosi voisi katsoa tätä, koska on aika kauhea huomata, kuinka laaja levittynyt korruptio on poliisivoimissa, vaikka prostituutioverkkojen suhteen. Ja sitten täällä luodaan tavallaan tällaisia korruptioverkkoja, jotka ovat ylhäältä alassa kaikissa hallinnoissa ja myöskin poliisivoimissa. Onko korruptio teille tärkeä asia? Minun mielestä sen pitäisi olla. Ja sitten teettekö mitään asian suhteen? Ja toinen asia vielä, niin nämä uhkat ja niihin puuttuminen. Malmström ja muut ovat asioita esille, mutta Statewatchin avulla meillä on keskustelua myöskin neuvotteluja neuvostossa just radikaaleista, henkilöt ovat radikaalitoiminnassa – tällaisia globalisaation vastustajia ja muita protestoita, jotka tekevät hyväksy. Eikä hyvä katso näitä, jotka ovat uhkana, vaikka olen samaa mieltä heidän kanssaan. Oletteko myöskin keskittyneet tällaisiin turvallisuusuhkiin silloin, kun niistä tulee todellisia uhkia, kun on jotain terrorismipotentiaali näkyvissä? Vai käyttäkö kosia vain pelkästään tässä protestoijien tietojen keräämiseen. Kiitos ennen kuin pyydän vieraita päättämään esittämään lopulliset näkemyksensä tiedosta. toteaisin, että 4.5. lokakuuta pidettävä kansallisten parlamenttien kanssa pidettävälle kokoukselle siellä käsitellään näitä samoja asioita. Ehkä sama paneeli on paikalla myöskin lokakuussa. Almeida, voitteko, teillä ilmeisesti ole paljonkaan sanottavaa. Sehän on ihana lopetus. Excellent. Mr. Kukuber. Kukuber. Ehkä vähän nyt yrittäisin vastata näihin kahteen viimeisimpään puheenvuoroon. Ensiksikin ähm, siihen äh, tuohon turvallisuuteen ja sitten turvattomuuteen ja siihen liittyviin ilmiöihin No, minä voin ainoastaan huomauttaa, että kosissa ja niissä yksiköissä, jotka vastaavat ilmiön torjunnasta, me olisimme ikään kuin nyt e, unohtaneet kaiken muun kuin e, Ja Tuo ennaltaehkäisy pitäisi nimenomaan olla meidän etusia kysymys, ja se on selvästi otettu mukaan tähän rikollisuuden torjumiseen ja näihin turvattomuuskysymyksiin. Ja se on otettu kaikissa yksiköissä huomioon eh, sekä alusta loppuun ja tuolla lopussa tietysti sitten on tuo rikollisuuden eh, ehkäiseminen oikeustie, oikeustoimien ja vankeuden kautta, mutta periaatteessa tämä on sitten se viimeinen vaihe. Muuten toi, puhaudumme tähän ennaltaehkäisypuoleen. Ja Meillä on olemassa monia monia ö, toimia, joiden pohjalta me voimme ö, sitten pyrkiä estämään tällaisten pakottavien keinojen käytön. Pakottavia keinoja täytyy sitten vasta käyttää, kun missään muussa ei ole onnistuttu. Se täytyy muistaa. Toiseksi vastaakseni nyt tähän viimeiseen kysymykseen, esititte kysymyksen lahjonnasta ja et onko lahjonta siis vakava uhka unionin tasolla Euroopassa. No, vaistomaisesti voisin sanoa, että miksi ei, miksipä ei näin olisi, mutta minä sitten haluaisin, minä sitten sillä tietysti ikään kuin pettäisin koko logiikan, jota äsken teille selitin ja koko kosin mahdollisuuden toimia tehokkaasti tällä, tässä, tällä alalla. Eli me tahdomme toimia hyvin perustellusti niitä rikollisuuden aloja vastaan, jotka ovat todella todellinen, edustavat todellista uhkaa. Ehkäpä lahjonta tulee tälle listalle mukaan myös e, mahdollisesti. Ja ehkä se voidaan sitten liittää tuohon järjestäytyneeseen rikollisuuteen. 25. kesäkuuta järjestetyssä kosin kokouksessa Iso-Britannian valtuuskunta esitti, että KOSI pohtisi myös tätä asiaa ja tuo ehdotus hyväksyttiinkin ja että mietittäisiin tätä käytännönläheistä yhteistyötä juuri lahjontarikoksissa. Eli 25. päivä kesäkuuta on hyväksytty juuri tämä mm, yhteinen pohdintaryhmä asiaa käsittelemään. Eli lahjonta varmasti nyt sitten tulee kosin työhön mukaan terrorismin torjunnasta. Ja vielä lopuksi otittekin jo esille tämän radikalisoitumisen, jota voidaan tietää joka voidaan tietysti ymmärtää ehkä hivenen väärin, mutta esititte tämän selvän kysymyksen siitä, mitä on ajateltu tehtävän tietojen keruussa missä tahansa henki, mistä tahansa henkilöstä vaikkapa mielenosoitusten yhteydessä. No, keskustelu on toki aivan äärimmäisen arkaluontoista juuri näissä asioissa, mutta tietysti on selvää, että millään tavalla vapautta näillä toivilla ei haluta ryhtyä rajoittamaan eikä myöskään keräämään tietoja mielenosoittajista esimerkiksi. Ei suinkaan tämä ole missä tapauksessa meidän tavoitteemme koko tässä hankkeessa vaan me äh, haluamme, että poliisi sitten kerää sellaisia tietoja, jotka, jo, jo, joissa voidaan pelätä radikalisoitumisen äh, mahdollisuutta tulevaisuudessa, mutta ei missään tapauksessa nyt pyritä mitenkään yleistämään tällaista radikalisoitumiskenttää. Ja tällaisten äh, reaktioiden ilmenemistä ei pidä ryhtyä rajoittamaan mielenosoituskysymyksissä. Eli tämä on hyvin arkaluontoinen asia, mutta tämä nyt tästä ilmaisuvapausasiasta täällä erää. Just very briefly, please. Ihan lyhyesti, olkaa hyvä. Tässä halusin nostaa esiin sen, että radikaalina oleminen ei ole mikään turvallisuusuhka tai se, että on potentiaalinen terrorismi. Tämä radikaalistuminen pitäisi poistaa tästä sanastostamme. Se on harhaanjohtaja, koska se johtaa ää, äh, ihmiset ajattelemaan, että ne, jotka ovat radikaalisia, radikaaleja näkemyksissään, Italiassa on radikaalipuoluekin, ovat jollakin äärimmäisiä ajatuksissaan. Joten pyydän nyt selvempää käyttöä käyttöä, terminologian käyttöä. Tämä radikaalistuminen on äärimmäisen harhaanjohtava termi. Olen samaa mieltä. En tiedä, oletko oikeassa, kun todetaan, että tavalliset mielenosoittajat teitä mukaan ei valvota. E, kyllä, kyllä heitä valokuvataan ja niin edelleen. Eli kyllä heitä valvotaan. On tietokantoja, jos, johon kerätään tietoja mahdollisista ongelman aiheuttajista. Niitä on useissa jäsenvaltioissa. No tämä on tämän päivän keskustelun aiheena oikeastaan. Haluaisin kiittää meidän puhujamme. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat erittäin avulia tänään ja myöskin kurinalaisia. Ja palaamme kello kolmelta tänne, jolloin kuulemme komissaari esitystä akta-tilanteesta. Komissaari Karel de Kuh tulee vieraksi.